Hyvät kollegat, Dear colleagues. Hyvät kollegat, aloittakaamme nyt tämä toinen rahoitustukityöryhmämme kokous. Ja toivotamme tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin ja Moskovisin. Elämme kriittisiä hetkiä, kuten varmasti tiedätte. Kaksi viikkoa sitten meillä oli ensimmäinen tiedonkerumatkamme Ateenaan. Ja matka onnistuikin mielestäni oikein hyvin. Enkä lähde nyt kertomaan matkan tuloksista sen tarkemmin. Mutta varmasti olette lukeneet matkaa koskevat asiakirjat. Olemme hyvin lähellä menestyksekästä lopputulemaa. Jotkin kysymykset ovat vielä avoimia, mutta hallitus ja EU-toimielimet ovat kuitenkin samalla sivulla finanssipoliittisen tai verokuilun ja monien muiden kysymysten osalta. Ja sekä Euroopan unionin toimielimet että Kreikan hallitus ovat sitoutuneet siihen, että saadaan hyvä tulos aikaiseksi. Nyt odotamme uutisia kahdelta komission jäseneltä ja voin todeta sen verran, että sen perusteella mitä me näimme, olisi hyvin hankalaa ymmärtää, miksi emme voisi päästä nyt yhteisymmärrykseen ilma, äh, ennen IMFn kokousta. Nyt kun tässä keskustelussa ei ole vielä EUn ulkopuolisia elimiä, eli epäonnistuminen olisi hyvin hankala perustella. Ja haluankin kannustaa eri osapuolia pääsemään yhteisymmärrykseen ennen tätä IMFn kokousta ja saada tämä tarkastus muodollisesti päätökseen. En nyt aseta tässä mitään määräaikaa, mutta sanottakoon, että pian tässä pitäisi toimia. Tämä oli poliittinen arvio, joka annettiin tiedonkeruu matkan perusteella. Ja nyt kuulemme komission jäseniä viime hetken kehityskuluista. Ensin annan puheenvuoron Valdis Dombrovskisille ja sen jälkeen Pierre Moskovisille ja sen jälkeen sitten käymme Kyselyyn vastauskierroksen vallis. Uh, uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan teidän kanssanne tapahtumista Kreikassa. Hienoa, että meillä on nyt tämä uusi rahoitustukiryhmä. Aivan kuten Kaltieri tässä juuri sanoi, hiljattain järjestettiin tiedonkeruu matka Ateenaan ja tänään olemme täällä kertomassa teille tilanteesta lisää. Aivan kuten tiedätte, Hyvin intensiiviset keskustelut ovat jo käynnissä tälläkin hetkellä. Ja nämä neuvottelut toteutetaan viime kesän sopimuksen puitteissa. Eli keskusteluissa keskitytään niihin toimiin, joilla pyritään saavuttamaan valtiontalouden tavoitteet puolivälin aikakaudella, eli primääri ylijäämä 3,5 prosenttia 2018 vuoteen mennessä, eläkeuudistus, järjestämättömän lainanstrategian, itsenäinen tulenhallinnointi, uusi privatisaatiorahasto ja energia- ja kaasumarkkinoiden avaaminen muun muassa. Ja tarkoituksena on saada neuvottelut päätöksen mahdollisimman nopeasti. Tietysti kehitys tai edistys riippuu Kreikan viranomaisista. On hyvä huomata, että hiljattaiset tiedot vahvistavat sen, että Kreikan talous on ollut kestävämpi kuin mitä odotettiin viime kesänä. Eli nämä tiedot päivitetään toukokuun alussa ja kevään ennustukset osoittavat, että talouskasvu on jo paremmalla kannalla kuin mitä ajateltiin aikaisemmin. Eli tämä on erittäin hyvä. Näin päästään ehkä me valtiontalouden tavoitteeseenkin. Ja kun, kunhan tämä arvio saadaan nopeasti toteutettua, ja kunhan nämä uudistukset toteutetaan ajoissa ja tehokkaasti, niin Kreikka voi sitten jo tämän vuoden toisella puoliskolla päästä paremmin jaloilleen. Ei ole epäilystäkään siitä, että viime kesän jälkeen Kreikassa on tapahtunut paljon. Siellä on pyritty täytäntöön panemaan näitä etupainotteista uudistusstrategiaa. Kaksi virstanpystettä saavutettiin. Esimerkiksi pankin uudelleenpääomistus saatiin loppuun, mutta tietysti vielä ei voida olla täysin tyytyväisiä, koska Kreikalla on vielä paljon toimenpiteitä toteutettavana. Komissio auttaa Kreikkaa uudistuksien toteuttamisessa. Viime lokakuussa sovimme Kreikan viranomaisten kanssa suunnitelmasta, joka koskee teknistä yhteistyötä ja tukea rakenne uudistuksissa eri alueilla, esimerkiksi tulojen hallinnoinnissa, oikeuden, korruption oikeuden alalla, korruption torjunnassa ja niin edelleen. Ja teknistä tukea annetaan suoraan komission puolelta ja myöskin jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten puitteissa. Ja meidän rakenteellisen uudistuksen tukipalvelu sitten koordinoi näitä toimia. Mutta haluan nyt olla selvä, koordinio, tietysti koordinoi ja antaa tätä tukea, mutta tietysti Kreikan viranomaiset päättävät näistä uusituksista ja ne ovat myöskin vastuussa niiden täytäntöönpanosta. Kreikka hyötyy myöskin eurooppalaisista rahastoista. Ja kiitoksia parlamentin tuelle lokakuussa 2015 jo saatiin ylimääräisiä toimia toteutettua ja 2,3 miljardin maksut saatiin korvamerkille tilille eri hankkeiden osalta molemmilta ohjelmakausilta. Eli tämä oli erittäin hieno asia. Ja jotta voidaan käyttää parhaimmassa tavalla EUn rahastoja tai rahoja, niin Kreikan pitää saada loppuun kaikki hankkeet, hallinnolliset ja oikeudelliset toimet 2007-2013 kaudelta ja myöskin se, mitä täytäntöönpanne ex ante ehdot 2014-2020 kauden osalta. Ja hankkeet pitää saada kunnolla hoidettua loppuun 2007-2013 vuoden hankkeiden määräaika on maaliskuussa 2017. Ja tämän vuoden loppuun mennessä pitää saada toteutettua kaikki puuttuvat ex ante eh- ehdollisuudet. Ja ESIR-rahasto on myöskin esillä Kreikassa ja käytössä komission työryhmät ja Euroopan investointipankki ovat mukana tässä siellä on 30 hengen vahva investointityöryhmä, joka auttaa Kreikan viranomaisia määrittelemään ja valmistelemaan hankkeita ESIR-rahaston puitteissa. Ja seuraavina kuukausina jo pitäisi saada ensimmäiset hankkeet käyntiin. Ja Pierre kertoo teille enemmän vielä siitä, että kuinka Kreikan ohjelman täytäntöpano on edistynyt. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos Valdis, nyt sitten Pierre. Kiitos Valdis ja kiitos puheenjohtaja. Kiitos Roberto. Hyvät jäsenet, olen pyytänyt saada tavata tämän työryhmän jo heti sen luomisen jälkeen. On hienoa, että näin nopeasti tämä kokous saatiin aikaiseksi, aikaiseksi sillä mielestäni rahoitustukiasioissa parlamentin oikeuksia pitäisi vahvistaa. Tämä työryhmä vastaakin juuri tätä dynamiikkaa minä ja komissio kyllä tuemme teitä tässä työssä. Valdis on jo esitellyt Kreikan tilanteen. Minä puhun enemmän näistä neuvotteluista. Me olemme, huomanneet, että jo monia tavoitteita on saavutettu. Kreikkalaisten pankkien äh, pääomittaminen on saatu viime vuonna aikaiseksi, on ryhdytty eläkeuudistukseen, tuloverouudistukseen sekä yksityistämisrahaston ja tuloverotoimiston luomiseen. Tietysti on vielä monia toimia, jotka pitää vielä hoitaa ensimmäisen tarkastelun loppuun saamiseksi. Meidän ei pitäisi katsoa tätä tilannetta nyt pelkästään lyhyen aikavälin valossa, sillä, sillä siinä unohdettaisiin tarvittavat rakenneuudistukset. Nyt menisimme hieman enemmän yksityiskohtiin ja aikatauluun. Te tiedätte, että kreikkalaiset, kreikkalaiset viranomaiset ovat tehneet budjettisuunnitelman, jossa perusylijäämä olisi 0,5, sitten 1,75 ja sitten 3,5 vuosina 2016, 2017 ja 2018. Tämä on siis suunnitelma ja jatkamme näiden pöytäkirjan parametrien Äh, pohjalta. Näistä sovittiin viime elokuussa ja muut neuvottelutulokset varmasti myös tuovat lisäsäästöjä. Ensinnäkin eläkeuudistus, se tuo prosentin säästöt verrattuna BKT, BKT ja lisäksi luonnollisten henkilöiden verotulouudistus, se tuo myös prosentin säästöt. Yritetään myös laajentaa veropohjaa ja vähentää veronkiertoa. Lisäksi on muitakin toimia, joita arvioidaan tällä hetkellä Ateenassa ja joiden avulla saataisiin prosentti BKTstä lisäsäästöjä. Komissio ja muut eurooppalaiset instituutiot arvioivat, että tämä 3 prosenttia BKTstä, tämä ohjelma, antaa mahdollisuudet saavuttaa tämän tavoitteen, joka on 3,5 prosenttia perusylijäämää vuonna 2018. Tässä vaiheessa lisäponnistelujen vaatiminen Kreikalta olisi negatiivisesti, vaikuttaisi negatiivisesti kasvuun olette varmasti kuulleet IMF-keskustelusta. Me pyrimme aina rakentavaan yhteistyöhön kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Ja IMFn osallistuminen tähän ohjelmaan on todella keskeistä. Meille tämä on osa sopimusta, joka on tehty viime vuonna tietysti meillä on tietyt erilaiset hypoteesit, jotka saattavat joskus johtaa eri johtopäätöksiin. Tämä, tämä johtuu muun muassa siitä, että lukumen vuodella 2015 eivät ole samanlaiset, jotka johtavat vuoden 2016 erilaisiin luki, lukuihin. Mutta tärkeää on, että te, teemme toimia yhdessä, sillä mm, me aiomme siis jatkaa tässä yhteistyön hengessä ja löytää kompromisseja. Ja torstaista lähtien kaikki tapaavat sitten IMFn kevätkokouksessa Washingtonissa. Tämän lisäksi on juuri tämä verotulouudistus ja uusi toimisto, joka johtaa tuloveroja – ja mm, ähm, mission johtajat ovat lähteneet Ateenaan toinen huhtikuuta ja toivottavasti tämän viikon loppuun mennessä saadaan tuloksia aikaiseksi ja neuvottelut jatkuvat siis juuri tällä hetkelläkin. Kaikkien instituutin johtajat siis neuvottelevat saamme varmasti tuloksia aikaiseksi niin, että euroryhmä voi epävirallisessa kokouksessa päättää ensi viikolla ja sitten voimme hoitaa lainsäädäntöpuolen ja näin voisimme saada tarkastelun loppuun. Eli meidän arviomme on se, että Kreikan tilanne on hallittavissa, mutta en halua, että joudumme uudelleen umpikujaan, joten komissio haluaa hoitaa tämän asian mahdollisimman nopeasti. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että juuri tämä tarkastelu ja velan vähentäminen, ne kulkevat käsi kädessä. Nämä kaksi aihetta ovat yhteyksissä toisiinsa. Ja varmasti IMFn kokouksessa myös puhutaan tästä velka-asiasta. Tässä siis ohjelman tilanne. Olemme tietysti valmiita vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia kovasti molemmissa esityksissä mielestäni vahvistettiin se, että sopimukseen voidaan päästä ja se on välttämätöntä. Ja myönteisesti vahvistettiin se, että komissio ja muut EUn toimielimet ovat yhtä mieltä siinä, kun pyritään identifioimaan sellaiset talouspoliittiset tavoitteet, jotka Kreikan viranomaiset voivat myös hyväksyä. Eli on vaikea kuvitella, että muut toimielimet sitten kyseenalaistaisivat nämä tavoitteet. Nyt aloitamme puhuja kierroksen ensin Kritsos EPPstä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy suhteisiin Euroopan komission ja IMFn välillä. Ovatko erot tilastollisia vai poliittisia? Jos ajatellaan niitä toimia, joita toteutetaan, koska Kreikan osalta hallitus on todella dramatisoinut näitä eroja. Pääministeri puhuu jopa aggressiivisista politiikoista, joita IMF toteuttaa, ja Kreikan presidenttikin sanoo, että me eurooppalaiset voisimme toteuttaa nämä kaikki toimet ilman IMFää. Eli voisitteko kertoa hieman enemmän siitä, että mitä eroja Euroopan komission ja IMFn toimien välillä on ja kuinka te aiotte käsitellä näitä eroja, koska nämä ovat tietysti tärkeitä. Sitten toinen kysymykseni liittyy Kreikan talouden rahoittamisesta. Eli ei ainoastaan siitä, mitä valtion pitää maksaa luotottajille, vaan myöskin, että miten yksityinen talous toimii. Meitä kiinnostaa se, että sopimus saadaan aikaiseksi seuraavien viikkojen ajan, mutta mitä sitten Kreikan talouden rahoittaminen? Kertoisitko hieman tarkemmin vielä siitä? Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Kuka haluaa aloittaa? Uh, thank you, uh... Kiitos tästä kysymyksestä. Komissio ja IMF ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja IMF on tukenut tätä ensimmäistä tarkastusta ja ohjelman tavoitteita sekä niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Tiedämme tietysti myös sen, että arviointi eroaa sen osalta, kuinka paljon ponnistuksia tarvitaan, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Rakenteellisista uudistuksista ollaan hieman eri mieltä, mutta erot eivät ole valtavia. Me olemme valmistelemassa omaa yhteisymmärrysmuistiotamme, samoin IMF omaa asiakirjansa omien menettelyidensä perusteella. Mutta näin on ollut myös aikaisempien Kreikan ohjelmien ja muiden maiden ohjelmien osalta. IMF on vastuussa IMFn omalle johdolle. Me taas komissaarikollegiolle ja meillä on tilivelvollisuus myös Euroopan parlamentin suuntaan, joten menettelymme ovat erilaisia, mutta sanoisin, että teemme työtä hyvässä rakentavassa yhteishengessä. Jos arvioinnissa on, jos ja kun eroja on, niin uskon, että niistä voidaan päästä yli. Sitten Kreikan talouden rahoittaminen. On selvää, että heti kun tämä tarkastelu saadaan päätökseen. Ohjelman seuraava rahoitusmäärä annetaan käyttöön. Eli mitään viipeitä ei ole odotettavissa. En tiedä, haluaako kollega kertoa tästä lisää. Näistä kahdesta aiheesta olen aivan samaa mieltä Valdiksen kanssa. Ei ole poliittisia eroja tai taktisia eroja, me emme tällaisessa aiheessa taktikoi. Tietysti on institutionaalisia eroja, menettelyeroja eroja ja tilastollisia eroja. Jo nämä sitten tasoitetaan näistä tiedoista, jotka muutaman päivän kuluttua julkaistaan. Kaikki instituutiot haluavat tehdä rintarinnan yhdessä töitä, sillä se on jäsenvaltioille ja Kreikalle paras vaihtoehto. Ei siis pitäisi nyt spekuloida, uskoa näitä viestimien spekuloida ja sanoa, että olisi jonkinlaista eroa tahtotiloissa. Ei ole kuin yksi pöytäkirja olemassa. No tietysti parametrit olivat erilaiset. Mitä sitten tulee Kreikan talouden rahoittamiseen, niin sanon vain uudelleen, että meidän arviomme mukaan nyt ei ole enää olemassa, ole, olemassa likviditeettiongelmia. Sitten kun olemme saaneet ensimmäisen tarkastelun valmiiksi, niin sitten kun se on tehty niin kuin ohjelmassa on suunniteltu, niin sitten jatkamme likviditeetin tarkastelua me haluamme siis tämän tarkastelun saada mahdollisimman nopeasti päätökseen, mahdollisimman nopeasti. Siis me emme saa nyt tässä hukata aikaa. Jos sitten asettautuu, että, että on tarpeen, ähm, ähm, jos, jos äh, joka tapauksessa haluamme no- mahdollisimman nopeasti tämän saada tämän tarkastelun tehtyä. Udo Bullman. Kiitoksia. Hyvät komissaari, me puhumme taloudesta, joka menetti noin 30 prosenttia potentiaalista viime vuosina ja joka on nyt jumitustilassa. Tässä puhutaan sellaisesta jäsenvaltiosta, joka Dombrovskisin sanojen mukaan on tehnyt merkittäviä askelia uudistusohjelmiensa toteuttamiseksi. Ja puhumme nyt sellaisesta maasta, joka selvästi on erittäin tärkeä kulmakivi politiikassamme Välimeren alueella, kun ajatellaan esimerkiksi, miten nyt hoidetaan pakolaisasia. Euroopassa on paljon uhkia, aivan kuten tiedämme, minä äh, mainitsen vain 23.6. päivämäärän, kun Iso-Britanniassa äänestetään. Eli tilanne on hyvin vakava, ja kun otetaan tilanne huomioon tämä vakavuus. Voitteko taata sen, että tässä ei tapahdu minkäänlaista institutionaalista uhkapeliä? Niin Atenassa, en tiedä oliko se keskuspankki vai privatisaatio, toimisto vai kuka se oli, mutta kaikki itse asiassa toivat esille saman asian. Aika on nyt meidän käsillämme. Meidän pitää saada talous nousun, meidän pitää luoda uusia työpaikkoja ja uutta kasvua. Ja Viimeinen kommenttini on, tai kysymykseni on se, että onko nyt ihan varma, että euroryhmässä puhutaan yhdellä äänellä? Ja mikä sitten tilanne on IMFn osalta? Voisiko se, eikö se voisi nyt tulla mukaan tähän veneeseen ja auttaa meitä, koska muuten meidän pitää löytää uusia ratkaisuja, mutta minä arvelisin, että uusia ratkaisuja ei niin hevillä löydetäkään. Well, uh, as, uh... No, mitä tulee tähän ensimmäiseen osaan kysymyksestä, on totta, että Kreikka on käynyt läpi hyvin pitkän ja vaikean laman. Vuonna 2012 tilanne alkoi parantua. Työttömyys pieneni, Kreikka tavoitti rahoitustavoitteitaan. Ja viime Vuoden alussa odotimme 2,5 prosentin kasvua Kreikalle. Poliittinen kehitys kuitenkin johti maata eri suuntaan. Taloudellinen epävakaus tuli tavallaan takaisin ja ilman vakautta kasvua ei ole. Ja ilman tällaista kasvua Kreikka ei viime vuonna pystynyt palaamaan kasvun tielle. Meidän arviomme ja ennusteemme viime vuonna ennusti nollan prosentin kasvua. Mutta kuten sanoin, hiljattainen tieto ja data antavat nyt osvittaa suuntaa paremmasta. Toivottavasti näemme nyt hieman paremman lopputuloksen. Nämä tiedot osoittavat myös jotakin muuta, eli sen, että Kreikan talous, siinä piilee tiettyä potentiaalia ja kun vakautta saadaan jälleen, niin talouskin voi elpyä. Ja kuten noin puoli vuotta sitten jo sanoin, voi, voidaan nähdä myönteisiä yllätyksiä. Mutta kuten sanoitte, tilanne todella on hyvin vakava Kreikka on useammassa eri kriisissä. Meidän on ymmärrettävä, kuinka hankalasta tilanteesta on kyse. Ratkaisuja on löydettävä, mutta ratkaisut riippuvat pitkälti myös siitä, miten Kreikan viranomaiset vastaavat sitoumuksiinsa. Täällä kysyttiin, puhuuko euroryhmä yhdellä äänellä. Sanoisin, että kyllä. Olemme saaneet erittäin selkeän mandaatin euroryhmältä jo viime vuoden elokuussa ja kuulemamme mukaan euroryhmän kollegoilta he ovat todella täysin toteuttamassa mandaatteja ja Kreikka-ohjelmaa. Kiitos nyt sitten komissiolle Moskovisiin. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin ei voida poliittisia tai taktisia pelejä tällaisissa asioissa käydä. Se ei ole mahdollista, mutta tunnemme kontekstin. Tietysti Kreikka tarvitsee kasvua, myös että Me tunnemme Kreikan haasteet, myös pakolaiskriisin. Samalla kuitenkaan me emme tee poliittista päätöstä. Tämä pitää olla subjektiivinen, objektiivinen päätös. Tämä Memorandum of Understanding yhteistyöpöytäkirja on pohjana ja neuvotteluissa on sovittu, e, että haluamme tehdä yhteistyötä, mutta emme ole saaneet vielä, vielä neuvotteluja päätökseen. Olemme edetä objektiiviselta pohjalta. Emme saa hukata aikaa, sillä tilanne on huolestuttava ja mitä nopeammin saamme tämän päätökseen, sitä nopeammin luottamus ja kasvu, kasvu voivat palata ja työpaikkoja voidaan taas luoda. Eli me emme mitenkään pelaa tässä pelejä, pitää saada päästä päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ja olen vakuuttunut, että saamme tämän aikaiseksi. Toivottavasti saamme päätöksen aikaiseksi tämän viikon loppuun mennessä ja sitten voidaan hoitaa nämä menettelyt, joista puhuin jo alustuksessa. Emme saa hukata aikaa, eli meidän on mahdollisimman nopeasti edettävä. Kiitoksia, Stenbert Lyke. Meine Frage richtet sich... Kysymykseni on herra Moskovisille. IMFn työntekijöiden keskusteluiden pyytäkirja vuosi julkisuuteen. Sisältö ei ollut kovinkaan imarteleva, koska sanottiin, että tapahtuva Kreikassa mitä tahansa, euroryhmä pysyy pystyssä. Eli mitään punaista linjaa tässä ei Kreikan suuntaan ole. kysyisin yksinkertaisesti, onko teillä tällainen punainen linja ja mistä se koostuu? Minkälainen se on, jos tällainen on? Euh, euh, Vielä kerran tällaiset asiakirjat, no en tiedä mistä tietovuodosta puhutte, mielestäni niitä ei voida ottaa niin huomioon. Sanoin vain, että tässä on kyse instituutioiden yhteistyöstä. Tämä on yksinkertaista. Meillä ei ole mitään punaisia tai keltaisia tai minkään värisiä viivoja. Meillä on tällainen etenemissuunnitelma, se on yhteinen, ja tässä on kyse siis tästä yhteistyöpöytäkirjasta, ja, ja sitten ei pitäisi subjektiivisesti tulkita asioista, ei pitäisi ö, poli, huonossa mielessä poliittisesti tai poleemisesti tätä hoitaa. Tässä on kyse maasta, joka on 30 prosenttia on menettänyt ja se yrittää päästä kasvun tielle. Ponnisteluja pitää tehdä ja kyllä komissio on vaativa. Ei tässä nyt pitäisi puhua siitä, että jotkut ovat vakavissaan, jotkut ei. Me teemme yhteistyötä yhdessä. Parametrit ovat hieman eriäviä, mutta ne tuodaan yhteen ja sitten me yhteistyötä saman tekstin, eli yhteistyöpöytäkirjan ja samoin sääntöjen perusteella. Voin vain toistaa sen, mitä Wolfgang Schäuble sanoi. Hän sanoi, että hän on vakuuttunut, että löydämme tulevina viikkoina ratkaisun. Uskon siihen myös ja komissio tekee vakavasti sen eteen töitä. Sylvie Goulart. Bonsoir, merci beaucoup. Hyvää iltaa, oikein paljon kiitoksia molemmille, että olette täällä mukana. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Minulla olisi kysymys, kun ajatellaan Euroopan keskuspankin riippumattomuutta. Tästähän on, on tiettyjä ongelmia joissakin maissa. Eli me kaikki varmasti toivomme, että näitä sopimuksia noudatetaan ja että keskuspankki todella on riippumaton puheista huolimatta. Voisitko hieman tarkentaa tuota kysymystä, sillä mielestäni EKP on kyllä riippumaton, joten en tiedä, mistä olette huolissanne. Oikeastaan tähän liittyy kaksi kysymystä. Kun Troikka luotiin, niin mikä on ollut EKPn rooli näihin muihin osapuoliin nähden? Tässä on tullut esille, että EKP on antanut tukea muille toimielimille. Onko tämä toimintatapa ja sitten kysyisin, että ettekö ole sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää nykytilanteessa korostaa tätä riippumattomuutta, koska jos luette samoja lehtiä kuin minä, niin ymmärrätte, mistä puhun. Tämä on erittäin vakava asia. Kriisin aikana on jatkuvasti tullut erilaisia reaktioita, on ajateltu pitkän aikavälin toimia ja minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla hallitukset yrittävät yhä enemmän vaikuttaa EKP-politiikkaan. No luultavasti nyt äh, lopulta tuon kysymyksen ymmärsin. Minä uskon EKPn panostukseen, se panostaa euroalueen vakauteen. Se on keskeistä. Ja kunnioitan sitä, miten Mario Drakin teot ja puheet ovat vakauttaneet euroaluetta. Kukaan ei halua EKPn riippumattomuutta aseta kyseenalaiseksi. On tärkeää kunnioittaa prosesseja, näitä menettelyitä, jotta tietyt päätökset saadaan tehtyä, eikä todellakaan voida suvata minkäänlaista EKPn riippumattomuuden kyseenalaistamista. On totta, että kun katsotaan yksityiskohtaisesti instituutioiden toimintatapaa, muun muassa Troikan tapauksessa, on selvää, että komissiolla on ollut erityinen roolinsa. Se oli se, rooli oli se, että, että komissio oli ensimmäinen yhteyshenkilö tavallaan, mutta se ei tarkoita, että, että EKP tulisi vasta perästä. Komission, komissio kyllä kantaa ensi sijassa vastuunsa aivan samalla tavalla kuin IMF. Komissiolla on tietysti päättävä ensisijainen rooli mutta komissio kunnioittaa muuta. IMF on hieman erilainen toimintatapa ja käytännössä siis näin asiat toimivat. Uh, well, uh, yes, just to uh, compliment with... Niin, halusin vain täydentää sitä, mitä kollega Moskovici juuri sanoi. Tietysti me kunnioittamme EKPn riippumattomuutta ja kunnioitamme myöskin sopimuksia ja sitä, mitä siinä sanotaan. ESM-ohjelmat toteutetaan komission ja EKPn toimesta ja tiukassa, tiivissä yhteistyössä IMFn kanssa aina kun mahdollista. Eli näin me toimimme EVM-sopimuksen puitteissa. Eli EKPn EK pelaa tietty rooli näissä emm ohjelmissa ja tietysti IMF e on ollut myöskin erittäin tärkeä, kun ajatellaan pankkialan toimintaa ja likviditeettitukea niin edelleen. Thank you. Uh, Dimitrios Papadimoulis. Kiitos. Papadimulis seuraavaksi. Kiitos. Esittäisin kysymyksen herra Moskovisille. Hyvä komission jäsen, olen kanssanne täysin yhtä mieltä emme saa enää hukata aikaa. Ja te jo sanoittekin, että sopimuksessa ollaan menty eteenpäin eri tasoilla, mutta myös toimielinten ja Kreikan hallituksen välillä. Tämä on tilanne. Ja haluaisin nyt kysyä teiltä seuraavaa. Mitkä asiat ovat vielä auki, jotta tämä ensimmäinen tarkastelu voidaan saattaa päätökseen? Saamieni tietojen perusteella Kreikan hallitus on tehnyt ehdotuksen eläkejärjestelmän mukauttamiseksi niin, että luotaisiin vakuut, vakuutusrahasto. Sanottaisiin, että sääst, voitaisiin säästää yksi prosentti BKTstä 75 prosenttia säästöjä eläkkeistä. Ja lisäeläkkeissäkin tulisi leikkauksia. Ja vielä 25 prosenttia säästettäisiin työntekijöiden tietyillä maksuilla – ja työnantajien, työnantajajärjestöt ovat hyväksyneet tämän. Miksi tämä ei sovi teille? Näin voitaisiin toteuttaa tämä sopimus ja tämä merkitsisi sitä, että täällä voitaisiin päästä eteenpäin. Siis sitten nämä non-performing loans, järjestelemättömät lainat. Päätän pian puheen puheenjohtaja. Tietyt lainat eivät enää saisi suojaa, mutta ne liittyvät pelkästään ensimmäiseen asuntoon. Eli jos joku on ostanut asunnon, hän ei saa menettää sitä mutta tämä olisi vain tietyksi ajaksi. Eli sopiiko tämä komissiolle? Jos näin ei ole, niin en ymmärrä, miksi ei pyritä sitten pääsemään näissä asioissa eteenpäin. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, sillä neuvottelut ovat vielä käynnissä juuri tälläkin hetkellä Ateenassa. Tietysti olen yhteydessä siellä neuvottelujohtajien kanssa. Ja tietysti tämä työ on käynnissä tällä hetkellä, on yhteydessä kaikkiin henkilöihin. Mielestämme olemme tehneet hyvää edistystä yksityistämisrahaston, tuloverotoimiston ja eläkeuudistuksen suhteen. Ja me yhdessä IMF kanssa käsittelemme koko rahoitusvakautta, mutta emme ole vielä siinä pisteessä, että nämä työt olisi saatu päätökseen. Eli työt jatkuvat tällä hetkellä. Tänä yönä saamme tuloksia ja tulevina päivinä ennen Washingtonin kokousta ja Washingtonin kokouksen aikana jatkamme neuvotteluita ja katsomme, missä olemme. Toistan me, meille tärkeintä on kunnioittaa yhteistyöpöytäkirjaa, sen vaatimuksia ja sen ö, vaatimukset on, on, ö, on noudat, ö, noudatettava. Sitten järjestämättömistä lainoista. Pank, pankkeja on pyydetty vahvistamaan ö, järjestämättömien lainojen hoitamista. Useimmilla pankeilla on suunnitelmat, joita ne toteuttavat NLP-yhtiöiden kanssa, mutta oikeudelliset kehykset tukevat yhä enemmän näitä toimia. Yksityisoikeuslainsäädäntöä on muutettu ja yhtiökonkurssilainsäädäntöä on uudistettu työt kuitenkin ovat vielä kesken. Velan lunastus lainsäädännön uudistamiseksi ja valvoja on nyt asettamassa tavoitteita, jotta järjestämättömien lainojen määrää voitaisiin nopeasti vähentää. Uusi yksityisoikeuden, yksityisoikeuden lainsäädäntö sitä ei ole vielä pidet, pistetty täytäntöön, sillä nämä palvelut ovat olleet lakossa vuoden alusta lähtien. Joka tapauksessa edistystä on tullut, mutta nyt on keskeistä, että ensiksi lainsäädäntö hyväksytään, tämä pieni osa, joka vielä pitää viedä läpi, ja sitten täytäntöönpano on tärkeää. No, joka tapauksessa edistystä on tullut, mutta emme ole vielä päässeet päätökseen. Ei sama vastaus kuin edellisessäkin kohdassa. Kiitoksia komissaarit, että olette täällä tänään. Kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin haluaisin palata siihen, mitä kollega juuri sanoi. Kun me olimme Kreikassa, meille kerrottiin, että eläkejärjestelmän vakautusohjelmassa ehdotettiin 1,5 prosentin kontribuutiota vuosien ajalle ja komissio ja toimipelinevet eivät suostuneet tähän. Voitteko vahvistaa tämän ja kertoa syyt sille? Ja sitten komissio on aikaisemmin sanonut tässä komiteassa, että toimielin ei koskaan pyytäisi sitä, että tähän nominaaliarvoon nykyeläkkeissä koskettaisiin. Eli kysyisin sitä, että pyydetäänkö tässä, että nominaaliarvoa lasketaan. Sitten privatisointi rahastosta. Kun puhuimme Atenassa strategisen kanssa, hän sanoi, että tämä 50 miljardin tavoite ei ole realistinen. Hän sanoi, että tälle vuodelle se olisi 2,5 miljardia suunnilleen. Ja yleisesti privatisointiohjelmassa voisi olla noin 6 miljardia tämä, 6,5 miljardia tämä yleistä tavoite. Eli vahvistatteko te tämän 50 miljardin tavoitteen, aivan kuten se on mainittu yhteistyömuistiossa, vai oletteko samaa mieltä näistä muista luvuista, jonka juuri, jotka juuri mainitsin? Kiitoksia. Uh, okay. so, uh, as regards... No, ensimmäiseen kysymykseen liittyen eläkejärjestelmään. Ja kuten Pierre jo tässä totesikin, niin tältä osin neuvottelut vielä jatkuvat. Ja Kreikan hallitus on tehnyt varsin kattavia ehdotuksia jo kuukausia sitten. Ja näihin sisältyy esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen väliaikaiset korotukset. Noista asioista keskustellaan vielä Muuta uskomme, että sopimukseen voidaan päästä tulevina päivinä tai viikkoina. Pääsisimme asetetun tavoitteeseen, siis myös yhteistyömuistion tavoitteeseen siitä, että Kreikan, Kreikan eläkejärjestelmät olisivat kestävämpiä, yksinkertaisempia ja vastaisivat paremmin sitä, että ihmiset maksavat eläkkeitä koko elämänsä ajan, mutta emme ole vielä neuvotteluiden loppuvaiheessa, joten emme voi sanoa vielä, miltä lopputulos tulee näyttämään. Sitten tämä yksityistäminen. Kun katsotaan yksityistämisen tuloja, Uskomme, että tulot ovat noin 2-2,5 miljardia euroa jo tänä vuonna verrattuna 250 000 euroon viime vuonna. Ja vuoteen 2018 asti kokonaistavoite on 6,2 miljardia euroa yksityistämistuloina. Tämä on kunnianhimoinen, mutta realistinen tavoite. Tässä todella on osoitettu sitoumusta viime kuukausina. 50 miljardia, jonka mainitsitte, on pikemminkin pitkä, pitkän aikavälin tavoite. Ja komission neuvottelukanta tässä asiassa löytyy sovitun mukaisesti yhteistyömuistiosta. Tästä siis sovittiin elokuussa. Yksityistämisrahasto on selvästi osa tätä Tämän perustamisesta ja sen tilasta tällä hetkellä. Tässä on eri etappeja. Kreikan viranomaiset toimivat niin, että tästä saataisiin toimiva mahdollisimman nopeasti vuonna 2016 ja lainsäädäntöä on hyväksyttävä ensimmäisen tarkastelun yhteydessä, mutta rahasto on saatava toimimaan mahdollisimman pian lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Eli teemme tässä nyt monella rintamalla töitä, lain, lakiehdotuksia rahaston perustamiseksi, sitten tietyt pääomat, jotka siirretään rahastoon, sitten sisäiset tarpeelliset menettelyt, joita tarvitaan, neuvontava lautakunta ja lautakunta. Eli sanoisin, että olemme tässä kyllä aika hyvällä tolalla perustamassa tätä yksityistämisrahastoa. Haluatko Pierre vielä lisätä jotakin? Ei. fdd Hannemans. Kiitos. Haluaisin jatkaa herra Lyken kysymyksestä minua minä haluaisin, että Moskovici vastaisi tähän kysymykseen ja jatkan nyt hollanniksi. IMFn johtajat ovat vähätelleet hieman tätä Wikileaks-kysymystä. Nyt minä puhun, äh, sanon tämän sitaatin, nimittäin siinä sanotaan, että, että että ollaan sovittu jostain asiasta ja seuraavana päivänä sitten taas luovutaan sopimuksesta. Me tiedämme, että kukaan ei tee siinä, mitä sanoo. Kaikkea voi vain muuttaa aina, jos viranomaiset niin haluavat. Tästä sitaastista käy ilmi, että EKP Ekopen mukana ja ekopen johtaja on sanonut, että, että kyllä velkahelpotusta voitaisiin antaa. IMFkin on sanonut sen, eli itse asiassa loppujen lopuksi komissio on se, joka vastustaa velan leikkuuta. Siksi Kyse on poliittisesta ongelmasta ja nyt Euroopan komissio on täällä tänään, joten kysynkin, oletteko sitä mieltä, että Kreikalle voidaan antaa velka helpotus jos siitä saadaan sopimus aikaiseksi? Niin. En nyt kommentoi näitä vuotoja, koska en nyt tunne, mistä ne ovat peräisin, enkä tiedä kuinka uskottavia ne ovat. Mutta sanon nyt uudelleen vielä sen, että ensinnäkin me haluamme saada yleisen sopimuksen aikaisesti. Me perustamme toimintamme siihen sopimukseen. Ja tietysti olemme tietoisia tässä yhteydessä siitä, että pitää olla jonkunlainen linkki tämän ohjelman ja myöskin Kreikan velkavähennysten välillä. Ja euroryhmän kokouksessakin 2012 marraskuussa tästä puhuttiin. Tässä on tietyt ehdot tietysti. Ja kun nyt puhutaan velasta, tämä hetki on käsillä, kun velasta aletaan todella puhumaan. Komissio on tähän valmis. Olemme myös tietoisia siitä, että jäsenvaltiot eivät välttämättä halua näitä haircuts-toimia. Ja te otitte esille toisenkin kysymyksen, eli täytäntöönpano. Tämä on tietysti tärkeä osa, se on aina ollut tärkeä osa sopimuksen sopiminen on yksi asia, mutta sen täytäntöönpano on toinen asia. Eli implementaatio, täytäntöönpano, sen pitää olla ihan avainasemassa meille. Eli sopimuksella pitää olla uskottava täytäntöönpano myöskin, koska tämä on ainoa tapa, jolloin uudistuksessa on jotakin järkeä. Tämä on tietysti Kreikan intressissä myöskin. No sanon nyt vielä uudelleen, että emme halua lähteä tällaisiin roolileikkeihin tai muihin toimielinten välillä. Meillä on yhteinen tiekartta ja tavoitteet ja meillä ei välttämättä ole samat kannat tai lähtökohdat ja statistisesti emme välttämättä ole ihan identtisiä, mutta kuitenkin loppujen lopuksi yhdessä me saamme tämän sopimuksen aikaiseksi ja tämä on meille erittäin tärkeä, tärkeä lähtökohta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Nyt muutaman minuutin menettely ilman puhujalistaa. Von Heitzecker ensin. No, ymmärrän täysin että on oltava varovainen, että halua kommentoida vuotoja, mutta olisi järkevää hieman katsoa tutkimusta pidemmälle. Hyvästä syystä sanoitte, että kompromissiin lopussa päästään. No siihen täytyy päästä, mutta tässä piilee se vaara, että tästä jälleen tulee kompromissi, joka perustuu riittämättömiin uudistuksiin, liiallisiin ylijäämiin ja siihen, että ollaan velan kestävyysanalyysissä liian optimistisia. Eurooppalaiset velkojat, Kreikan hallitus solmivat tällaisen hieman laiskan kompromissin ja tämä on ansa ja IMF auttaa meitä olemaan astumasta tähän ansaan. Ja mietinpä tässä, miten voitte vakuuttaa äänestäjillemme, että tästä ei synny jälleen tällaista laiskaa kompromissia kesällä, vaan että tässä todella pohjaudutaan todellisiin arvioihin tarvittavista uudistuksista ja siitä, mikä on realistinen ensisijainen ylijäämä ja miten velan kestävyyttä arvioidaan realistisella tavalla. No, mitä tulee tähän kysymykseen, niin todellakin me teemme rakentavalla tavalla yhteistyötä IMFn kanssa ja tietysti arvioinnissa on hieman eroa, mutta kyllä me pääsemme niistä yli. Se on kyllä mahdollista. Entä sitten liioiteltu perusylijäämä? Perusylijäämät on määritelty yhteistyömuistiossa jo viime elokuussa ja ne on saavutetta, saavutetta vuoteen 2018 mennessä. 3,5 prosenttia tuolloin, eli tämä on prosenttiyksikkö enemmän kuin keskipitkän aikavälin yli, perusylijäämätavoite, ja tämä on siis se perusylijäämätavoite, josta komissio neuvottelee sen valtuutuksen pohjalta, jonka euroryhmä on meille antanut. Uudistuksesta sanoitte, että ne ovat mahdollisesti riittämättömiä. No, rakenteelliset uudistukset, niitä tarvitaan Kreikan talouden uudelleen järjestelmiseksi ja me teemme yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa, jotta saamme aikaiseksi pitkä, pitkän aikavälin ohjelman. Olemme sopineet jo monista uudistuksista ja ne on määritelty lainsäädännössä ja ne on sovittu nyt ohjelmassa jo etukäteen. Lisäksi ensimmäisen ja toisen virstanpylvään yhteydessä on sovittu muistakin toimista. Uudistuksia on siis tehty, mutta tietysti niitä tarvitaan enemmänkin. Ja tietysti tämä MOU eli yhteistyömuistio on kaiken pohja. Sitten velan kestävyys, analyysi, no me tarvitsemme realistisia emmekä liian optimistisia velan kuten sanoitte. Ja velan kestävyysanalyysimme on tehty jo viime elokuussa. Se osoitti, että on tiettyjä riskejä velan kestävyyden suhteen olemassa, en kuitenkaan kutsuisi tätä analyysiä ylioptimistiseksi siitä syystä, että viime vuoden talousennusteet ja rahoitustulokset saattavat olla parempia kuin mitä me oletimme velankestävyysanalyysissämme viime elokuussa. Me siis jatkamme tätä realistista mutta emme myöskään liian pessimististä lähestymistapaa myös tulevaisuudessa. Me tiedämme, että velankestävyysanalyysin kysymys myös liittyy suoraan velkatoimiin. Ja siellä tietysti liikkumavara on rajallista, kuten Pierre on sanonut. Euroryhmä on sopinut palaavansa tähän kysymykseen sen jälkeen, kun ensimmäinen tarkastelu on saanan, saatu päätökseen ja nimelliset velan leikkuut on suljettu pois. Muutama sananen vielä tästä. Haluaisin nyt todella lakata tämän spekuloinnin tästä roolileikistä toimielinten välillä Todellakin toivoisin, että saisimme saavutettua jonkunlaisen loppu ratkaisun tähän IMFn kanssa, mutta haluaisin myös tietyt säilyttää tietyt tasapainot komissiossa. Ja haluan sanoa tämän ihan selkeästi. Meidän arviomme mukaan, jos saamme loppuun nämä uudistukset, eläkeuudistuksen ja tulohallinnon ja niin edelleen, meillä on ehkä kun ne prosenttia tässä. Saisimme, pääsisimme 2018 vuoteen mennessä tähän 3,5 prosentin tavoitteeseen. 2015 lähtökohta on hieman rankempi, mutta täytyy sanoa ihan suoraan, että minun mielestäni komission kannat ovat hyvin oikeutettuja. Ei meillä ole minkälaisia taktisia aikeita, emme halua olla mitenkään ilkeitä, vaan todella ajattelemme, että pitää olla realistisia ja pitää toteuttaa näitä asioita realisesti. Ei pidä olla liian optimistinen eikä myöskään liian pessimistinen. Nyt me saamme tilastolliset tiedot ja nämä sitten mahdollistavat sen, että voimme katsoa näitä eri versioita ja voimme olla hyvin objektiivisia näissä arvioinneissa. Ja jos käy ilmi, että olemme väärässä, niin siinä vaiheessa sitten voimme ehkä lykätä näitä vaikeampia päätöksiä myöhemmäksi, mutta mielestäni kannattaa perustaa kaikki toiminta objektiiviseen arviointiin. Ja minun tuntemukseni mukaan komissio on nyt ihan hyvillä jäljillä tässä ja Euroopan vaan Unionin toimien ja IMF välillä ei ole minkäänlaista jakolinjaa tässä, vaan ihan samantyyppisiä arvioita tässä esitellään. Ja varmasti tässä löydetään hyvä tasapainotila. Me emme halua mitenkään erottua toisistamme tai erottautua. Tämä olisi erittäin, erittäin vakava virhe. Emme halua lähteä sille linjalle. Thank you. Kiitos. Ja luvut ovat osoittaneet, että tilanne on paremmin kuin mitä olotettiin, kuten varapuheenjohtaja Dombrovski sanoi. Teroksi Permas Peres. Kiitos ja anteeksi, että tulin myöhään paikalle. Olemme myös osallistuneet Ateenan matkaan ja sanoisin komissiolle, että komission ei pitäisi nyt ö, tuudittautua toivoon. Tavasimme herra Kostellon myös Atenassa ja kävimme hedelmällisen keskustelun. Tunnelma valtuuskunnassa oli minun mielestäni se, että oli, oli tavallaan tällaista yhteistä tahtoa. Ja tässä kontekstissa Don Dombrovskis tai Moskovitsi juuri sanoikin, että ei pitäisi nyt liikaa erottautua. Kun katsomme tätä Atenan matkaamme, niin pitää myös puhua oikeutuksesta. Ne, jotka ovat paikan päällä ja jotka johtavat näissä asioissa paikan päällä, ne ovat juuri Euroopan unionin toimielimet. Ja neuvotteluissa velkakysymys, kuten me yhteistyöpöytäkirjassa sovimme, velkakysymyksen on myös tultava pöydälle. Joskus vaikuttaa siltä, että aivan kuin kiristettäisiin, harjoitettaisiin tällaista kiristystä instituutioiden välillä, kun puhutaan juuri näistä velkaneuvotteluista. Koska EU johtaa tässä asiassa, niin eikö EUn pitäisi antaa jonkinlaisia kannustimia, viestejä siitä, että nyt olisi hetki tullut, e, että, FM, että IMF ei voi olla kuuro tälle kysymykselle. Meidän valtuuskuntammehän kävi paikan päällä ja tämä oli meidänkin kantamme. Voitaisinko siis sanoa, että tämä olisi myös komission kanta? Sur la dette, disons-le, No niin, velasta. Sanotaan nyt ihan suoraan. Vaikuttaa siltä, että nämä aloitteet ovat hieman nyt kääntyneet päälle. IMF on itse asiassa tässä asiassa ikään kuin etulinjassa. Ja tämä kuuluu näihin neuvotteluihin. On ihan selvää, että mitä johdonmukaisempia nämä uudistukset ovat, niin sitä vähemmän kunnianhimoisia ovat nämä velkaan liittyvät toimet. Eli tämä juuri liittyy näihin parametreihin, joista puhuin. Eli nämä, näitä kahta asiaa ei voida erottaa toisistaan, vaan nämä kuuluvat yhteen. Ja minun tuntumani on se, että tämän viikon loppuun mennessä ryhdytään puhumaan näistä molemmista asioista. Ja kaikki toimijat ovat mukana. Meillä on kaikki parametrit nyt kohdallaan ja, ja täällä paikan päällä sitten toteutetaan toimia. Me katsotaan, että miten ollaan päästy eteenpäin. Ja sitten on aika todella puhua tästä kokonaisuudesta. Olemme valmiita siihen. Thank you very much. I... Kiitos. Nyt voimme päättää, päättää tämän osuuden, eli rahoitustukityöryhmäosuuden. Kiitoksia komission jäsenille. Me jäämme vielä saliin. Kyseessä on Ekon valiokunnan virallinen kokous. On selvää, että tarkastelussa voidaan päästä myönteiseen lopputulokseen, kuten komission varapuheenjohtaja sanoi. Tätä me kaikki yhdessä toivomme ja toivottavasti näin käy tulevina tunteina tai päivinä. Nyt siirrymme sitten taloudelliseen vuoropuheluun, jossa keskitytään makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyyn ja tähän perusteelliseen tarkasteluun, jota komissio on harjoittanut. Katsomme näitä metodologian kannalta. Tähän liittyy jotakin uudistuksia. Ja tarkastellaan euroalueen makrotalouden epätasapainoa tai tasapainoa koskevia kiloja. Pyytäisin, että komissio jäsen Dombrovskis pitää nyt oman aloituspuheenvuoronsa tässä asiassa. Ja sitten kuulemme Pieriä, yhteensä siis 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kiitoksia ensinnäkin kutsusta tähän taloudelliseen vuoropuheluun. Se on olennainen osa, kun käymme keskustelua Euroopan talous- ja sosiaalipolitiikasta ja Euroopan talouden ohjausjaksosta – Esittelen teille tänään hieman sitä, missä nyt mennään makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn osalta. Puhun myös tänä, tämän vuoden kierroksella tehdystä uudistuksista ja Pierre kertoo sitten maakohtaisista tuloksista ja siitä, millä mailla, mailla tällaisia epätasapainotiloja on. Eli helmikuussa julkaistiin perusteellinen analyysi. Tämä koski 18 jäsenvaltiota, joissa huomattiin tällaisia, jotka edelleen ovat mukana varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa. Ja viime viikolla esittelimme arviointimme Kyproksesta. Se pääsi pois äh, kolmen vuoden tukiohjelmasta ja nyt se on mukana tavanomaisessa koordinoinnissa ja talousohjausjaksossa. Analyysimme mukaan jäsenvaltiot ovat päässeet eteenpäin korjatessaan epätasapainotilaa ja uudistuksia on tehty monilla politiikan alueilla, mutta tilanne on hyvin erilainen eri maissa. Makrotalouden epätasapainon vähentäminen on mennyt eteenpäin, mutta ei ole vielä läheskään täysin valmis. Edelleen on korkeita velkatasoja, yksityisen ja julkisen velan tasoja, ja tämä vähentää kasvua jäsenvaltioissa – Työttömyys on vähentynyt, mutta on joissakin jäsenvaltioissa vielä korkealla tasolla, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydessä. Elpyminen jatkuu, mutta ulkoiset puitteet ovat entistä haastavammat, samoin poliittinen konteksti. Turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ja geopoliittiset hankalat tilanteet painavat kaikkien mieltä. Ja esimerkiksi Pakolaiskriisi on Euroopan päättäjille valtava haaste, jotta emme lankea populismin ansaan. Ja nyt entistä enemmän Euroopan on nopeutettava uudistusten täytäntöönpanoa, saatava aikaan luottamusta ja todella saatava kasvua ja työllisyyttä mahdollisimman paljon mahdollisimman pikaisesti. Eteenpäin voidaan päästä niin, että kansalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät otetaan mukaan uudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, ja tähän tarvitaan sitoumusta ja syvällistä vuoropuhelua. Viedäkseen prosessia eteenpäin komissio on julkaissut maakohtaiset raporttinsa, aivan kuten vuonna 2015, jo vuoden alko- aikaisessa vaiheessa – Kuten tiedonannossamme toimista Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi lupasimme viime lokakuussa, olemme lähteneet eri tavoin vahvistamaan makrotaloudellisen epätasapainon tasapainoa koskevan menettelyn tehostamista, sen avoimuutta. Ensinnäkin olemme vakauttaneet ja virtaviivaistaneet tämän menettelyn kategoriat, jotta tämä toimisi entistä avoimemmin ja tehokkaammin. Vuoden 2014-2015 kuudesta kategoriasta on tehty nyt neljä. Ei epätasapainoa, epätasapainoa, liiallista epätasapainoa ja sellaista epätasapainon tiloja, jotka tarvitsevat korjaustoimia. Eli esimerkiksi tämä liiallisten epätasapainon tasapainoa koskeva menettely. Tämä tuloksena kuusi maata, niissä havaittiin liiallista epätasapainoa. Bulgaria, Kypros, Ranska, Kroatia, Italia, Portugali seitsemässä oli epätasapainotiloja. Slovenia, Espanja, Suomi, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi. Samalla neljässä maassa ei ollut epätasapainotila Belgia, Unkari, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta – ja ne pääsevät tästä menettelystä eroon tai ulos. Eikä näissä kahdessa maassa, Itävallassa ja Virossa, joita tämä menettely koski nyt ensimmäistä kertaa, myöskään havaittu epätasapainon tiloja. Näitä luokkia on siis vähennetty ja sen kompensoimiseksi on lisätty valvontaa ja seurannan valvontaa. Nyt valvotaan maita sen mukaan, mikä niiden epätasapainon tila on. Toiseksi olemme esitelleet perusteellisten tarkasteluiden tulokset. Meillä on tällainen MIP, arviointimatriisi, jotta tuloksia voidaan esitellä avoimesti. Ja vielä lopuksi aiomme julkaista pian tällaisen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kompendiumin luettelon, jossa esitellään oikeusperustaa, selvennetään kriteereitä analyysissamme ja katsotaan täytäntöönpanoa. Kaikki nämä askeleet auttavat parantamaan avoimuutta, selkeyttä siitä, miten tätä menettelyä täytäntöönpanoon ja vahvistetaan poliittisen koordinoinnin ja valvonnan välineen. Ja nyt Pierre kertoo sitten näistä maakohtaisista tuloksista. Kiitoksia. Kiitos Vallis. Viesti on yksinkertainen elpyminen Euroopassa on maltillista, on ulkoisia riskejä, mutta talouksien tasapainottuminen jatkuu. Tämä on oikeastaan tämmöinen yleiskuva tilanteesta. Mitä voidaan siis sanoa vuoden 2016 perustuollisesta tarkastelusta. No sitten yksityiskohtiin. 16 maata on ollut jo valvonnan alaisuudessa makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Ja nyt ensimmäistä kertaa Itävallasta ja Virosta on tehty tämä ensi, perusteellinen tarkastus ja näin on myös Kyproksen kohdalla sen jälkeen, kun rahoitustukiohjelma on päättynyt eli 19 maata, ja kaksi horisontaalista havaintoa ensinnäkin. Ulkoisten epätasapainojen korjaaminen jatkuu niissä maissa, jos korkea ulkoinen velka on ollut ko- korkealla tasolla. Vaihtotasen alijäämä on vähentynyt ja kustannuskilpailukyky on kaiken kaikkiaan parantunut. Tietyissä tapauksissa nyt pitäisi yrittää pitää yllä tätä tasapainoa tai saada jopa ylijäämätilanne aikaiseksi, jotta velkaa voidaan vähentää. Voidaan sanoa erona, että euroalueella ali, ylijäämä on todella mittavaa. On tiettyjä korjausliikkeitä, mutta kotimaan kysyntä on tietyissä maissa vähäistä. Lisäksi voidaan sanoa, että velkakanta on historiallisella tasolla tietyissä maissa. Ja tämä koskee monia talouden aloja, kotitalouksia, yrityksiä ja julkista sektoria. No tietysti tesaiden korjaaminen jatkuu, mutta jotta sitten voidaan vähentää velkaa, mutta tehtävää on vielä. Ja sitten vielä perusteellisen tarkasteluiden tasi, tai lopputuloksesta kuusi maata, Ranska, Italia, Kroatia, Bulgaria, Portugalia ja Kypros, ovat liiallisen makrotalouden epätasapainon tilanteessa. Kypros on nyt ensimmäistä kertaa mukana tässä ja se on nyt otettu siis EU-ohjausjakson alaisuuteen. Näissä muissa viidessä maassa kategorian sama kuin viime vuonnakin. Voi olla, että, että liiallista epätasapainoa koskeva menettely voidaan aloittaa. Komissio aikoo arvioida tämän suhteen kansallisia uudistusohjelmia. Seitsemän maata on epätasapainon tilanteessa Saksa, Irlanti, Espanja, Alankomaat, Suomi, Slovenia ja Ruotsi. Tämä oli tilanne jo viime vuonna, mutta nyt nämä maat on laitettu erityisvalvontaan. Näiden maiden pitäisi tätä menettelyä parantaa ja yksinkertaistaa. Ja sitten kuudessa maassa ei ollut epätasapainoa. Näissä maissa siis riskit ovat vähentyneet. Belgia, Unkaria, Romania ja yhdistynyt kuningaskunta. Sama koskee myös Viroa ja, ja Itävaltaa, joista ensimmäistä kertaa tehtiin tämä tarkastelu. Komissio aikoo arvioida tilannetta nyt kansallisten uudistusohjelmien ja vakaus- ja lähettämisohjelmien valossa sekä niiden talousennusteiden valosta, jotka julkaistaan toukokuussa. Lisäksi toukokuussa me valmistelemme maakohtaiset suositukset. Näistä suosituksista jotkut tietysti tähtäävät näiden epätasapainojen korjaamisen, jotka on tunnistettu perusteellisissa tarkasteluissa. Tästä siis tällainen yleiskuva tästä menettelystä. Thank you. First speaker. Kiitos. Ensimmäinen puhuja Pablo Salva. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja Dombrovski, komission jäsen Moskovici. Kiitoksia kovasti selvityksestä, jota tänään kuulimme teiltä. Puhun Espanjasta omasta maastani. Espanja ei ole päässyt vajetavoitteisiinsa ja tämä johtuu erityisesti siitä, miten Espanjan autonomiset alueet ovat toimineet. Espanja on sitoutunut täyttämään tavoitteet ja se on ilmoittanut jo valvovansa paremmin alueiden parankäyttöä. Uusi laki on ottanut käyttöön tiukempia toimenpiteitä, mutta kuten sanoitte, on tunnustettava kuitenkin työ, joka on jo tehty. Espanjan vaje oli 9 prosenttia. Olemme päässeet nyt puoli väliin, tai puolen tästä. Poliittinen tilanne on se, että voi olla laaja suuri koalitio tai sitten sellainen hallitus, jossa on mukana radikaaleja vasemmistopuolueita. En pyydä teitä nyt mitenkään preferoimaan yhtä tai toista, mutta eri ehdotuksista keskustellaan liittyen uudistuksiin kahden vuoden aikana. Tämä liittyy esimerkiksi julkisen velan uudelleen järjestelyyn. Ovatko nämä talousongelmat sopivia tähän politiikkaan, että harjoitetaan – ja haluaisin kysyä, onko teistä järkevää jatkaa nykyisellä kasvupolulla, jos tässä pyritään toteuttamaan viime vuosina aloitettuja politiikkoja. No, tilanne on enemmän kuin vakava mutta kuitenkin hieman hymyilytti, kun kuuntelin teidän kysymystänne liittyen parinkin asiaan. Ensinnäkin menneisyys. Muistan, että kun esitin kannan, jossa puhuttiin tästä 4,7 budjetista, sanottiin, että se on 4,2, ja sitten minä jo, jouduin hieman Espanjan lehdistön kynsiin pariksi viikoksi, ja sitten kuitenkin kävi ilmi, että me ei välttämättä olekaan väärässä. Tämä oli komission kanta. Ja täytyy sanoa, oli se sitten luku mikä tahansa, meidän kantamme oli kuitenkin totta. Eli on tiettyä työtä, mitä pitää nyt tehdä. Mutta en kuitenkaan halua ottaa minkäänlaista kantaa eh, tähän hallituksen muodostamiseen, mitä on nyt Espanjassa tapahtuu. Mutta oli hallitus sitten minkä muotoinen tahansa, niin meidän pitää kuitenkin päästä näihin yhteisiin vaatimuksiin, vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksiin. No missä määräajassa se nyt hieman äh, riippuu. Komissio tietysti toteuttaa omat vastuualueensa. Komissio tekee omat tehtävänsä. Eli pitää kunnioittaa tätä kasvuvakaussopimusta Näin on ollut menneisyydessä, näin on nyt ja näin on tulevaisuudessakin. Kiitos. Uh, um, uh, uh, Kiitos. Haluaisin vain lisätä muutaman sanasen siihen, mitä Pierre sanoi. Todellakin jo maaliskuussa me annoimme suositukset Espanjalle osoitimme juuri tämän ongelman, eli kulutuksen valvonnan, kulujen valvonnan alueellisella tasolla ja juuri tällä, tällä osa-alueella Espanja on ylittänyt rahoitus rajansa viime vuonna. Olemme siis keskustelleet Espanjan viranomaisten kanssa siitä, miten budjettikuri kaikilla hallinnon tasolla voitaisiin taata, jotta voidaan ennustaa myös rahoitustasot yleisellä keskushallinnon tasolla. Tämä on se siis selvää. Sitten muut askeleet, ne otetaan samaan aikaan kuin arvioimme muutkin maat toukokuussa sen jälkeen, kun olemme saaneet rahoitusluvut Eurostatin tarkistamina. Ja sitten kun olemme saaneet talousennusteet ja sitten olemme saaneet päivitettyä siis nämä makrotalouden tiedot, eli toukokuussa palaamme tähän liiallista alijäämää koskevan menettelyn puitteissa. Ja jos jälkimmäinen kohdalla ää, tämä tehdään korjaavan osion alaisuudessa vakaus- ja kasvusopimuksessa. Komissio ei kuitenkaan osallistu mihinkään politiikkaan jäsenvaltioissa, kuten Pierre sanoi. Espanja on edistynyt huomattavasti viime vuosina täytäntöönpanossa ja on nyt saanut talouden elpymisen aikaiseksi. Se on euroalueen ja EUn keskiarvon yläpuolella ja työttömyys on laskenut, vaikka se onkin edelleen korkealla tasolla. Nyt on, nyt on tärkeää pysyä tällä kurssilla ei pidä kyseenalaistaa tämän astisia ponnisteluita. Kysytte myös velan uudelleenjärjestelystä. No sanoisin, että ei pidä luoda epävarmuutta. Espanja pystyy hoitamaan velkansa, joten ei ole mitään syytä aloittaa tällaisia keskusteluita. On tärkeää, nyt pitää yllä tätä pontta, jotta markkinoilla luottamus säilyy. Espanja on tullut markkinoille ja rahoittaa toimiaan. Se haluaa rahoittaa tietysti niitä kohtuullisilla koruilla. Absolut. Kiitos. Tässä painotettiin nyt myönteisesti reaalitaloutta. Ferreira, kiitos. No en halunnut puhua Espanjan tapauksesta, mutta kun Pablo siitä nyt puhui, niin totta kai me kaikki tarkastelemme nyt ja katsomme hyvin tarkkaan komissiota sitä, miten sitä panee lainsäädäntöä. Ja että se on vastaanottavainen sen suhteen, mitä se vaatii jäsenvaltioilta. on pysyttävä tasapainossa lainsäädännön täytäntöönpanossa. No ehkä tämä ei nyt kuulu tähän keskusteluun. Haluaisin kuitenkin vielä puhua erästä toisesta aiheesta. Välineistä, joita komissio käyttää päästäkseen siihen, että sääntöjä noudatetaan. Komissio sai kahdeksalta valtionvarainministeriltä kirjeen pienen mukautuksen tekemiseksi, joka varmasti on järkevä, kun pyritään tasapainoon. Onko näihin toimiin nyt lähdetty? Rakenteellinen tasapaino on oikeastaan musta laatikko, jota kukaan ei oikeastaan ymmärrä. Joten meidän pitäisi nyt katsoa näitä arvoja ja tilastoja hieman uudella tavalla. Nyt kun komissio on lähtenyt toimiin, on katsottava tarkemmin, miten välineet toimivat. Näitä luokitteja esimerkiksi vähennettiin kuudesta neljään. Näyttää kuitenkin siltä, että komissio edelleen toistaa liiallisen vajeen analyysiään – keskittyy näihin nimellisarvoihin makrotaloudellisissa muuttujissa, kun se soveltaa tätä MIP-menetelmää. Kysyisin, että kun katsotte nyt rakenneuudistuksia, kansallisia uudistusohjelmia, Pyrittekö entistä paremmin ymmärtämään nyky reaalitalouden tilanteita eri maissa? 20-28 jäsenvaltioista menetti viennin osuuksia viimeisen vuoden aikana esimerkiksi? Okay. Uh, as regards the uh, first question... No niin, mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen? kahden jäsenvaltion vartiovarainministerin mm, kirjettä, jossa puututtiin muun muassa tähän komission ennusteeseen. No, no, me tällä hetkellä tutkimme tätä asiaa hyvin tarkkaan ja katsomme, minkälaisia vaikutuksia täällä on. Olen ollut hiljattain yhteydessä Italian valtiovarainministeriön kanssa, joka on tämän harjoituksen johtohenkilöitä ollut mutta on hyvä huomata, että tämä on yhteisesti sovittu tapa toimia. Ja kaikki 28 jäsenvaltiota ovat sen hyväksyneet tällaisena. Ja muutosehdotukset pitää myöskin mennä läpi 28 jäsenvaltiossa. Eli tässä tapauksessa kyse on niin kutsuttu output gap-työryhmän käsiteltävä asia ja sen pitää löytää sopivat ratkaisut tähän. Me tiedämme, että tämä niin kutsuttu output gap-laskenta on erittäin monimutkaista. Ei ole aina välttämättä helppoa selittää näitä. Ja meidän lähestymistavassamme pyrimme yksinkertaistamaan eurooppalaista ohjausjaksoa. Pyrimme myöskin löytämään keinot paneutua tähän niin kutsutun output gap-ongelmaan. Ja pyrimme äh, saman selkeämpiä indikaattoreita, jota on helpompi seurata. Eli arvioimme tätä pyyntöä tällä hetkellä hyvin avomielisesti, mutta komissio ei kuitenkaan voi muuttaa sitä yksipuolisesti, koska tämä on yhdessä sovittu tapa toimia. 28 jäsenvaltiota ovat tämän sopineet. No sitten näistä makrotalouden epätasapainoista. Aivan kuten tiedätte, meillä on olemassa tällainen indikaattoritaulukko, jota juuri arvioimme. Ja kun arvioimme jäsenvaltioiden talouksia, ja kun meiltä sitten myöhemmin tulee nämä maakohtaiset suositukset, niin sanoisin, että tämä on yleensä kvalitatiivista arviointia ja välttämättä meillä ei ole aina kvantitatiivisia lukuja tässä mukana. Eli kvalitatiivista arviointia, kun tutkimme jäsenvaltioiden talouksia, katsomme, että mitkä ovat ne tärkeimmät uudistukset, joita tarvitaan talouden, talouden vahvistamiseksi tietyssä jäsenvaltiossa. Ehkäpä Pierre haluaa tähän vielä sanoa jotakin. Muutama sananen vain sen sanomiseksi, että todellakin nämä kahdeksan valtiota ovat saaneet huomioon. Me olemme tutkineet tämän asian. Tietysti tämä pitää käsitellä myös euroryhmässä ja pitää olla selvä sananen siitä, että mitä tulee tähän harjoitukseen, niin se tehdään nykyisten sääntöjen perusteella, vaikka tietysti olemme kiinnostuneita tästä ehdotuksesta. Me olemme syventäneet ja tämä meidän perusteiden tarkastelumme koskee kaikkia tekijöitä. Valdis sanoikin, että me kvalitatiivisesti, äh, maakohtaisesti tutkimme tilannetta. Tämä toinen ehdotus oli se ehkä tämmöinen globaalimpi lähestymistapa. Thank you. I have... Kiitos. On sanottava että kun pohdin, että mitä pari vuotta sitten kun tässä tuotantokuulutyöryhmässä tapahtui ja mitä komissio arvioi, niin kuvani on hieman erilainen, mutta seuraavaksi kuulemme Ben Lykään. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, luin tämän kertomuksen, joka koskee makrotalouden epätasapainoja. Ja sieltä puuttuu yksi tärkeimmistä epätasapainotiloista, eli epätasapainon pääomamarkkinoilla korot ovat nolla tasolta, jopa negatiivisia korkoja tarjotaan. Meillä on oikeastaan liikaa luotteja. Tämä johtaa siihen, että säästö heikentyy ja tämä taas vähentää vakuutusten ja pankkien kannattavuutta ja eläkkeet, eläketilanne hankaloituu huomattavasti. Ymmärrän, että makrotalouden epätasapainossa katsotaan jäsenvaltioita mutta makrotaloudellisesta tilanteesta jäsenvaltioissa on hankala puhua ilman, että otetaan huomioon korkotaso. Miksi nolla korko ja negatiivinen korko tilanne jätetään huomiota, kun puhutaan makrotalouden epätasapainotilanteesta, johtuuko siitä, että ette halua kritisoida EKPtä, joka on tilanteessa, tilanteesta vastuussa, ja jos ei, niin yhdyttekö sitten Saksan ministerin vaatimuksen siitä, että tässä pitäisi nyt ottaa etäisyyttä tämän kaltaisesta politiikasta? No minä uh, well, uh, yes. Niin minä ajattelin, että EKP on tosiaan riippumaton. Todellakin, mitä tulee rahapolitiikkaan, se on asia, josta EKP on riippumattomalla tavalla vastuussa. Euroopan komissio ei anna Euroopan keskuspankille minkäänlaisia neuvoja, eikä varsinkaan minkäänlaisia käskyjä. Me tiedämme, että inflaatio euroalueella on alhaisella tasolla ja jossakin tapauksessa jopa negatiivisella tasolla. Joka tapauksessa se on EKPn inflaatiotavoitteen alapuolella. Tavoitehan on kahden prosentin tuntumassa, mutta sen alle kuitenkin rahapoliittiset toimet, kuten setelirahoitus, eli määrällinen keventäminen, ovat tarkoitettu juuri sitä varten, että päästäisiin EKPn inflaatiotavoitteeseen. Matalat korot ja matala inflaatio vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin. Eli jos haluan, halutaan stimuloida inflaatiota, niin silloin tarvitaan alhaisia korkoja. Juuri näin EKP toimiikin. Tälle politiikalle tietysti on rajoituksensa. Ja tällä politiikalla on myös sivuvaikutuksensa. Te mainitsittekin jo kannattavuusongelmat rahoitussektorilla. Tämä on todellakin totta. Ja meidän on vakavasti arvioitava kyllä tämäkin kysymys. Sitten tasapaino luoton annon ja luot lainan kysynnän välillä. Täytyy sanoa, että usein kuulemme ristiriitaisia tietoja tästä. Jos kysytään pankeilta, ne sanovat, että kysyntää ei ole, ja sitten taas yritykset, kuten ennen kaikkea pk-yritykset, sanovat, että a, lainan saanti on huonoa. Totuus on ehkä jossain tältä väliltä. Joka tapauksessa on tärkeää, että rahapolitiikka erityisesti nämä erityistoimet, niiden on johdettava, johdettava siihen, että reaalitalous saa enemmän luottoa ja komissio tarkasteleekin tällä hetkellä vaihtoehtoisia tapoja taata tämä, ei pelkästään pankkien kautta, vaan myös pääomamarkkinoiden kautta. Ja tästä johtuukin komission pääomamarkkinoinnin pääomamarkkinaunioni ehdotus. Mario Drakikin on korostanut, että rahapolitiikalla yksinään ei pystytä rakenteellisia ongelmia taloudessa ratkaisemaan, joten jäsenvaltioiden pitäisi käyttää tämä aika viisaasti rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi talouksissaan. EKP voi tavallaan ostaa lisää aikaa, mutta tämä aika olisi käytettävä viisaasti. Kiitos. Enrique Jambon. Euh, merci, merci, monsieur Président, merci. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Ja katsotaan, voitteko, pystyttekö vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Niin ensinnäkin olisi hyvä hieman parantaa myöskin tätä MIP-menettelyä. Mielestäni tässä on uskottavuus, tehokkuusongelmia. Ja lisäksi tästä puuttuu eurooppalainen visio. Tässä täytyy olla jonkinlaista yleiskatsausta, eikä ainoastaan tällaista maakohtaista lähestymistapaa. Tämä kyllä kansallistaa tämän toimen kokonaan. Meillä pitää olla jonkinlainen eurooppalainen tasapaino, ja tässä pitää kulkea kohti tasa-arvoa. Ja myöskin eh, kohtelun pitää olla samanlainen kaikille. Tietysti on selvä, että näitä epätasapainoja tasapainoja Ylijäämän kohdalla ei kohdella samalla tavalla kuin alijäämän kohdalla, mutta kun ajatellaan vaikkapa Saksaa ja Portugalia, niin ovathan nämä, näiden, onhan näiden vertailu hyvin huono juttu. Jos ajatellaan näitä pieniä maita, jotka nyt eivät liikaa häiritse meitä, tai jos ajatellaan, että haluamme pitää yllä tietyt ylijäämät, niin tämä on kyllä huoni, huono asia. Ja ei pidä niin populistit kyllä hyväksi käyttävät tätä eri tasoista kohtelua ja epäoikeutta hyödykseen. Ja sitten toisekseen Portugalihan on tehnyt melkein kaikki läksynsä paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt se on kuitenkin hyvin äh, tiukassa valvontatilanteessa. Ei tämä toimi, jos meillä ei ole eurooppalaista politiikkaa. Se pitää olla kunnianhimoinen, niin sillä pitää olla todella aggressiivinen talouden osalta, jotta voimme kompensoida tämän valuuttapuolen. Ja sitten puhuttiin tästä erityisestä talouspoliittisesta ryhmästä. Mihin tämä ajatus oikeastaan katosi? Ja sitten voisin vielä puhua viime, viimeiseksi omasta maastani. On jo sanottu paljon ja me, me olemme, niin me olemme nollasta 25 prosentin ähm, tietysti me saamme sakkoja tästä toimistamme, mutta pitää kuitenkin ajatella, että tätä voitaisiin pidentää tätä jaksoa vuodella. Meillä on rakenteellisia ongelmia. Ei Espanjassa ei Espanja pidä joutua maksamaan tästä tilanteesta, joka on alueellinen eikä kansallinen. Pour ce qui euh, concerne vos, vos différentes questions, bon... Kiitos näistä eri kysymyksistä. Mitä tulee makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn, niin tietysti yritämme sen tehokkuutta ja täytäntöpanoa parantaa. Tästä syystä olemme vähentäneet kategorioiden määrää ja vahvistaneet valvontaa ja tästä syystä me pyrimme myös, myös globaalimpaan ongelmien käsittelytapaan. Puhuitte alijäämästä ja ylijäämästä. Olen samaa mieltä teidän kanssa siitä, että ei pitäisi olla epätasa-arvoa eri maiden kohtelussa. Kuten sanoin, luokittelut ovat oikea aivan oikeanlaisia EIP-menettelyä e ei tietyissä maissa ole aloitettu, näin komissio on halunnut. Tietyissä maissa on myös liiallista ylijäämää, ja kyllä näinkin maiden pitäisi niitä vähentää. Tässä ajattelin myös niitä kuluja, joita tarvitaan pakolaiskriisin hallitsemiseksi. E, entä sitten European Fiscal Board? Euroopan komissio päättää tästä lokakuussa ja täytäntöönpano. Niin siis lokakuussa tämä päätös on tehty ja täytäntöpano on tulossa. Sitten vielä Espanjasta voin vain sanoa, että komissio saa sitten toukokuussa tarvittavat tiedot näistä maista. Miguel Viegas. Miguel Viegas. Ora, eh, eu eh, tive a oportunidade de ler eh, o relatório, em particular. Olen lukenut tämän arvion, erityisesti sen Portugalia koskevan osan. Ja siitä todella näkyy koko strategian epäonnistuminen Troikan toimien perusteella. Kasvua ei ole. Portugalissa köyhyys on lisääntynyt, kasvu on heikkoa, investoinnit ovat laskeneet. Olemme menettäneet kymmeniä tuhansia päteviä nuoria, jotka ovat lähteneet Portugalista muualle. Ja tämä todella vesittää taloudellisen kasvun edellytykset tulevaisuutta silmällä pitäen. No mitä uutta on tapahtunut? Portugalissa on pidetty vaalit ja kansalaiset ovat kuitenkin, kansalaiset ovat hylänneet tämän kaltaiset aikaisemmat toimet. Esimerkiksi verojen kiristyksen työntekijöille, mutta verojen vähennykset yrityksille. Miksi kansalaiset ovat hylänneet nämä politiikat? Koska ne eivät ole tuoneet mukanaan helpotusta. Ja nyt ongelma on seuraavanlainen. Mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä? Miten voidaan edelleen jatkaa samaa epäonnistunutta politiikkaa, jota äänestäjät eivät hyväksy? tässä vaiheessa, jos emme onnistu löytämään vaihtoehtoisia toimia, joilla päästään eroon tästä taantuman ja riippuvuuden noidankehästä, jos emme pysty lisäämään julkista ja yksityistä investointia, vähentämään julkista velkaa, tämähän ei ole pelkästään portugalilainen ilmiö, vaan maailmanlaajuinen ilmiö, niin jos näin ei tehdä, niin ongelman ei voida todella pureutua. No kyllä te piditte aika hyvin kiinni puheenajastanne. Ihan lyhyesti haluan sanoa, että komissio on tässä niin joutunut sekaantumaan tämän Portugalin, tai ei halua sekaantua mitenkään Portugalin kansalliseen tilanteeseen tai Ja olemme käyneet keskustelemaan Portugalin hallituksen kanssa ja yhdessä tavoitteenamme oli, että saataisiin näin budjettisuunnitelma yllättäjä, mutta kuitenkin pysytään tässä sallitussa skaalassa tai rajoissa. Ja tämä oli oikein hieno tapaaminen. Meillä oli hyvät keskustelut keskenämme. Itse olin Lissabonissa mukana. Siellä välittiin hyvin hyvä viesti. Kosta oli myöskin mukana ja te jatkuvasti olemme yhteydessä Portugalin hallitukseen. Pyrimme löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut asetetussa aikataulussa. Tässä ei nyt kannata minun mielestäni mitenkään dramatisoida näitä asioita, vaan komissio tekee yhteistyötä Portugalin hallinnon, hallituksen kanssa ja tässä pyritään hyvänlaatuiseen tasokkaaseen työhön. Ja tämä kaikki tunnustavat, kaikki osapuolet kyllä, varmasti. kolme lyhyttä kysymystä. Kun puhutte julkisen tasosta ja siitä, että mennään kohti elpymistä – Espanjan tilanteen pohjalla on aika ekspansiivinen politiikka. No, pohdin tätä asiaa, otan huomioon, että tällä hetkellä ei ole suuria jännitteitä markkinoilla, eikä maalla pitäisi antaa nyt enemmän aikaa selvitä tilanteesta. Sitten toiseksi hallitus syysää tässä vastuun autonomisille alueille – mutta muistuttaisin, että ne käsittelevät vain yhtä kolmatta osaa julkisista varoista. Ja tässä viranomaiset ovat viitanneet kahteen suuren riskiin. Hallituksen veropolitiikan ja tietyn tasapainoon Katsotteko nyt, missä ongelmat todella ovat vai pidättekö edelleen kiinni siitä, että tässä pitää toimia julkisella puolella? Ja vielä lopuksi, Roberto, on selkeä ongelma siitä, että hallitus ei ole vastuussa kongressille jatkatteko vanhan mallin vai teettekö niin siitä, mikä olisi demokraattisesti oikein, että odotatte, että maa valitsee uuden hallituksen? Ähm, äh, äh, niin, mitä tulee Espanjan tilanteeseen, kuten olemme jo sanoneetkin, jo, olemme jo sanoneet, että tilanne on monimutkainen. Mitä tulee talouskasvuun ja työpaikan luomiseen, olemme nähneet melko vankkaa talouskasvua ja myös työpaikkojen luomisvauhtia. Talouskasvu on yli EUn keskiarvon ja työpaikkojen luominenkin on vahvistunut. Tämä osoittaa, että rakenteelliset uudistukset työmarkkinoilla ovat tuottaneet tuloksia. Entä sitten veropuoli? Tällä hetkellä meillä on alustavia tietoja, jotka olemme saaneet Espanjan viranomaisilta. Niiden mukaan suuri osa vero ylijäämästä oli juuri alueellisella tasolla. Me perustamme kuitenkin päätökset vasta sitten Eurostatin vahvistamiin tietoihin. Tämä tapahtuu siis pian. Me käytämme näitä tietoja tulevassa päätöksen teossamme, mutta kuten mainitsin jo aikaisemmin, alijäämätason hallitseminen on kysymys, jonka, johon olemme puuttuneet myös äh, maakohtaisessa suosituksessamme Espanjalle. No sitten hallitus äh, tai uuden hallituksen odottaminen olemme julkisesti jo aikaisemminkin sanoneet, että se tosiasia, että pidetään vaalit ei mitenkään vapauta maata rahoitus- ja makrotaloussääntöjen noudattamisesta. Me siis odotamme Espanjalta kansallista uudistusohjelmaa, uudistusohjelmaa aivan kuten muiltakin mailta. Ja me odotamme välihaikaishallitukselta toimia tilanteen parantamiseksi. Kiitos. Sitten Bernard Monon. Hyvä varapuheenjohtaja, hyvä komissaari, eurooppalainen ohjausjakso ja nämä maakohtaiset arvioinnit ovat minun mielestäni hyvin epätehokasta toimintaa. Ja kansalaiset eivät ymmärrä tätä. Eurooppalainen ohjausjakso on niin tehoton, että komissio itse myöntää, että puolet näistä maakohtaisista suosituksista jää aivan huomioimatta kyseisissä maissa. Eli kyseessä on tässä vain löytää ikään kuin kohteita, eikä auttaa näitä talouksia. Kyllä komission pitäisi keskittyä liittyä makrotalouden epätasapainoihin ja erityisesti Saksan ylijäämään. Teillä on tällainen optimaalinen euroalue mielessä, mutta sitten kuitenkin kun pitäisi siirtää näitä tuloja näihin alijäämäisiin maihin, jotka kärsivät euroalueen kilpailutilanteessa, niin itse asiassa tässä pitäisi tehdä ihan rakennemuutoksia. Tässä puhuttiin, mainittiin Kreikan tilanne ja ajatellaan Saksan ylijäämää ja kaikkia muita euroalueen maita, joilla on alijäämää, kyllä ihan Saksakin on jo sanottu, että näitä makrotalouden epätasapainoja pitäisi tasapainottaa puuttumalla vientiin. Eli Saksassa pitäisi todella saada investoinnit alulle ulkopuolella, mutta kuitenkin Tämä on jätetty huomioimatta ja, Saksa jatkaa näiden muiden maiden laman ylläpitämistä. Eli tämä voi johtaa todellisiin draamatilanteisiin, kriiseihin. Meillä on yhteinen valuutta-alue, jossa valtiot voisivat kyllä puuttua näihin ylijäämätilanteisiin ja tasapainottaa tilannetta. Eli minä kysyisin teiltä, että jos haluatte todella olla tehokkaita, niin eikö komission pitäisi katsoa näitä makrotalouden epätasapainotilanteita ja tätä tilannetta pitäisi katsoa kokonaislaataisesti, jotta näihin ylijäämiihinkin voitaisiin puuttua. Ensinnäkin haluaisin välttää yksinkertaista retoriikkaa. Tässä oikeastaan on tällaisia pavlovilaista refleksiä nähtävissä Tietysti aina voidaan kaikkea yksinkertaistaa, mutta haluan kuitenkin vakavasti myös vastata kysymykseen. Euroopan komissio kyllä pyrkii tekemään niin, että euroalueen toiminta saa kaikkien kansalaisten tuen. Me haluamme että vakaus- ja kasvusopimusta noudatetaan järkevällä tavalla niin, että velkaa saadaan vähennettyä niin, että rakenteellisia uudistuksia voidaan toteuttaa, jota tarvitaan taloudemme kilpailukykyä varten. Tarvitaan koulutusta, sitä tarvitaan koulutusta ja innovointia varten, tarvitaan globaalia kilpailukykyä ja lisäksi haluamme tietysti ratkaista makrotalouden epätasapainot. Ehkä ymmärsin teidät väärin, sillä mehän juuri teemme niin kuin vaadittekin. On tietysti eri kategorioita, sillä me eri tavalla vastaamme eri epätasapainoihin. Toivoisin kuitenkin, että jäsenvaltiot panisivat täytäntöön suosituksemme paremmin, siksi yritämme myös parantaa suosituksiamme, jotta ne suosituksemme ovat myös globaalimpia, lähestymistavaltaan strategisempia, ja jotta ne voidaan ottaa hyvin huomioon kansallisissa parlamenteissa. Me olemme aina yrittäneet osoittaa sen, että euro on hyvä asia eurooppalaiselle taloudelle pitäisi olla johdonmukainen, eikä puhua tällaisesta ristiriidasta. No, no, niin, Moskovitsi, te puhuitte velasta ja minä puhun tästä kauppatasesta ja maksuista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, haluaisin esittää kysymykseni hollanniksi. Minusta meidän on palattava samaan kohtaan. Naula hakataan ja hakataan, mutta se ei pureudu lankkuun, mutta silti halutaan pitää talo pystyssä. Eli vain pieni osa suosituksista täytäntöönpaantiin. Komissio haluaa kuitenkin käyttää näitä korja- korjaavia toimia MIP-menettelyssä. EKP ja neuvostokin ovat sanoneet, että MIP tai korjaavia toimia tulee vain tarvittaessa käyttää. Ja siksi haluan kysyä, miksi komissio ei, ei ole vielä käynnistänyt makrotalouden epätasapainoa koskevia menettelyitä Onko se siksi, että tämä ei ole mahdollista? Pitääkö sitä tietyllä tavalla vahvistaa? Tarvitaanko jonkinlaisia sopimus, uudistussopimuksia jäsenvaltioiden kanssa? Uh, okay. uh, as regards... No niin, mitä tulee ensimmäisen kysymykseen? Eli maakohtaisten suositusten täytäntöönpano pahoillani, puhuit hyvin nopeasti, joten en ole ihan varma, että pysyykö tulkki perässä ja sainko ihan tismä, täsmällisesti kaiken. Neljä prosenttia tuli tuolta Englannin kanavalta luvuksi. No tässä haastaisin kuitenkin hieman näitä lukuja, koska me työstämme vielä tämän vuoden lukuja, mutta viime vuoden luvut osoittavat Seuraavaa, jos lasketaan suositukset, jotka on täysin täytäntöpanto, niin se on noin 10 prosentin luokkaa. Ja jos sitten otetaan huomioon myöskin osittain täytäntöön pannut, suositukset, niin sitten saamme luvuksi noin 40 prosenttia. Tietysti 40 prosenttia ei ole mikään ylpeilyn aihe sinänsä sekään, eli lisää työtä tarvitaan, jotta täytäntöpanoa saadaan tehostettua. Ja ensinnäkin haluamme vahvistaa eh, kansallisten uudistusohjelmien omistajuutta eurooppalaisen ohjausjakson avulla. Haluamme, että makrotalouden epätasapainoja koskevat menettelyt ovat osa myöskin maan oman kansallisen keskustelun asioita. Ja siksi haluamme juurikin uudistaa näitä, haluamme, että saisimme enemmän aikaa keskusteluille jäsenvaltioiden kanssa ja ei ainoastaan hallitusten kanssa, vaan myöskin kansallisten parlamenttien kanssa ja työmarkkinosapuolten kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa. Mutta olemme samaa mieltä. Kyllä, tässä voidaan vielä parantaa tilannetta. No sitten kysymys, joka liittyy tähän korjaavaan toimeen syvällisten analyysien, analyysien lukujen perusteella. Komissio oli sitä mieltä, että tässä vaiheessa ei tätä ylijäämää koskevaa menettelyä aloiteta, mutta kuitenkin pidet, pantiin merkille, että jos näitä huomattavia esäpainoja on, niin sitten komissio voi lähteä tähän menettelyyn missä tahansa vaiheessa. Eli valvonnalla on erittäin tärkeä rooli tässä ja jäsenvaltion toimissa, kun se pyrkii puuttumaan näihin epätasapainoihin ja täytäntöpanemaan näitä maakohtaisia suosituksia. Alfred Sand. Kiitos puheenjohtaja. Puuttuva innovointi ja heko talous ähm, on vaikuttanut tutkimus- ja innovointibudjettiin, ähm, mutta kuitenkin tutkimus- ja kehitysbudjetti edistäisi tilanteet tilannetta. Ja tässä, tässä on siis kuilu Euroopassa. Komissio valvontaa, valvoo jäsenvaltioita DK-tavoitteiden suhteen, ennen kaikkea Eurooppa 2020 ohjelmassa, mutta maakohtaisissa suosituksissa, jotka annetaan EU-ohjausjaksossa, on todettu, että kulut, joita käytetään tutkimus- ja kehitykseen, ovat epäjohdonmukaisia. Samalla Euroopan kokonais-TK-suhde suhteessa PKT on vain 2 prosenttia, paljon alhaisemmin kuin esimerkiksi Japanissa ja Etelä-Koreassa. Ehkä voitaisiin vertailla kansallisia uudistusohjelmia. Olisitteko sitä mieltä, että, että itse asiassa tämä vertailu liikaa yhtenäistää näiden maiden ohjelmia ja tämä johtaa innovointikuiluun Euroopassa. Pitäisi mukauttaa kansallisiin olosuhteisiin, mutta miksi ei ole otettu tällaisia paikallisia tarpeita huomioon näissä ohjelmissa? Niin meillä on ei tietenkään haluta vähentää tätä budjettia, joka käytetään tutkimukseen kehitykseen. Kyllä Euroopassa painotetaan innovaatiota hyvin vahvasti ja tästä syystä itse asiassa tämä Junckerin investointisuunnitelma laitettiinkin käyntiin, joten tietysti tätä puolta halutaan nimenomaan vahvistaa. No, mitä tulee rakenneuudistuksiin ja tulevaisuuteen, tämä on tietysti sellainen aihe, joka minua erityisesti kiinnostaa, ja tämän erityisesti julkisten varojen kulut tai käyttö on tiettyjä menoja, jotka itse asiassa vaikuttavat tulevaisuuteen, kehittävät tulevaan suuntaan, ja nämä, näitä pitää tietysti nostaa etusijalle. Ivana Maletic. Kiitoksia sitten Ivana Maletic. Thank you very much. Kiitos. Kolme kysymystä. Yksi liittyy kuuteen jäsenvaltioon, joissa on liiallista epätasapainoa. Niitä on siis kuusi ja raportinne mukaan. Joissakin niissä on lähestulkoon sama epätasapainon tila vuosina 2014, 15 ja 16. Ja sitten maakohtaisia suosituksia on täytäntöön pantu heikosti. Toivottavasti tämä ei johdu poliittisen tahdon puutteesta, vaan siitä, että on hankalaa löytää ratkaisu pääkysymykseen, ei niinkään siihen mitä, vaan kuinka. On keskusteltu paljon vähemmän siitä, miten pitäisi toimia. Ja kysyisin, aiotteko vaihtaa ja muuttaa lähestymistapaanne ja erityistä valvontaa, ehkä pata käyttöön parempaa täytäntöönpanoa valvovan työryhmän näiden maiden osalta. Ehkä tällaista tarvittaisiin. Ja sitten toiseksi Toinen kysymykseni liittyy tähän talouspoliittiseen komitean, finanssipoliittiseen komitean ja sen hoitamaan tehtävään. Ja kolmanneksi puhun Alankomaiden puheenjohtajavaltion asettamista tavoitteista, eli siitä, että otetaan oppia tule menestä toimista. Tästä varmasti on hyötyä vastaisuudessa. Tämä on hyvä asia. Onko tuleva, tulossa kaikkien jäsenvaltioiden tasolla laadittuja komission raportteja saammeko me kaikki nämä raportit käyttöömme? Okay, uh, <clears throat> quite a few uh, tässä tuli aika moni kysymys samalla kertaa. Sanoisin kuitenkin, että ne ovat myös yhteyksissä toisiinsa. Ensinnäkin liiallinen epätasapaino jäsenvaltioiden ei pidä vastata pelkästään siihen kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, vaan miten se tulisi toteuttaa. Ja Euroopan komissio kannattaakin juuri tällaista lähestymistapaa. Olemme itse asiassa luoneet erityisen rakenteen komissiossa. Tämä niin sanottu rakenteellisten uudistusten tukiyksikkö. Sen tehtävänä on tukea jäsenvaltioita tarpeellisten uudistusten toteuttamisessa. Tämän rakenneuudistustuki yksikön toimet keskivät tällä hetkellä nyt sen alkuvaiheessa. Kreikkaan ja Kyproksen toinen on edelleen ohjelmamaa ja toinen on ollut ohjelmamaa viime aikoihin asti. Tämä tukiyksikkö antaa siis teknistä apua mille tahansa jäsenvaltiolle jäsenvaltion pyynnöstä. Nyt tämä yksikö on keskustelemassa myös Kroatian viranomaisten kanssa teknisestä avusta, jota voitaisiin antaa. Tätä on tämä siis tämä rakenneuudistusten tukiyksikkö, Structural Reform ähm, Support Service. Eli meillä on kyllä siis välineitä, joilla voimme auttaa rakenneongelmiin puuttumista jäsenvaltioista valtioissa. En kuitenkaan sekoittaisi tätä asiaa tähän European Fiscal Boardiin. Se on perustettu viiden puheenjohtajan kertomuksen yhteydessä. Senhän tavoitteena on talous- ja rahaliiton syventäminen. Eli äh, tässä tällä elimellä on tarkoitus analysoida äh, valtion taloussääntöjä äh, jäsenvaltioissa ja niiden noudattamista. Tämä European Fiscal Board on nyt vielä perustamisvaiheessa tällä hetkellä. Sitten European Fiscal Boardin työstä raportoin, Kuten sanoin, tämä elin ei ole vielä aloittanut varsinaista toimintaa, se on aivan alkuvaiheessa, mutta jos Euroopan parlamentit, parlamentin jäsenet haluavat lisätietoja tästä elimestä, niin olemme valmiita antamaan niitä. Entä sitten maita vertailevat tutkimukset? Me kutsumme tätä komissiossa usein parhaiden käytänteiden jakamiseksi. Se on itse asiassa osa meidän jokapäiväistä työtämme. Me teemme tätä jo nyt ja olemme valmiita myös jakamaan kaikki tiedot siitä teillekin. Kiitos sitten Paul Tang. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille siitä, että olette täällä. Täytyy sanoa, että tämä makrotalouden epätasapaino ei oikeastaan saanut minua kovinkaan tasapainoisen tilaan. Minä koordinoin, koordinoin sellaista toimintaa, jolla siis, tai siis tarkoituksena koordinoida sellaista toimintaa, joka tasapainottaa tätä, mutta näistä eri maiden raporteista kuitenkin näkee, että näin ei aina käy. Ja miten sitten oikeastaan takaatte tämän koordinoinnin? Katsotteko te eurooppalaista pilaria tai eurooppalaista osuutta? Jotkut politiikathan on enemmän eurooppalaisia kuin toiset. Meillä on kuitenkin nämä eroavaisuudet eri maiden raporteissa. Minulta oikeastaan puuttuu tämä kokonaiskuva tästä koko tilanteesta. No sitten toinen kysymys. Artikkeli The Economist-lehdessä muistutti minua tietystä asiasta tämän syklin, tämän syklin kulku pitää ottaa huomioon. Eli kun asiat menee huonosti, pitää toimia tietyllä tavalla, ja kun asiat menee hyvin, niin pitää toimia tietyllä tavalla. Tämähän on ihan yleistietoa. Eli uudistusten ajoitus on ikuinen kysymys, mutta se on kyllä erittäin järkevä kysymys. Eli pitää pohtia näiden uudistusten ajoitusta. Se auttaisi varmasti. Sitten kolmas kysymykseni ensinnäkin Alankomaiden erityistilanteesta. Alankomaathan on erittäin klassinen esimerkki epäeurooppalaisesta käyttäytymisestä. Julkinen investointi on epäonnistunut yhdellä prosentilla, mutta kuitenkin tämä toisen pilarin eläkejärjestelmän osuus on lisääntynyt. No, minun mielestäni tässä ei ole mitään hyvinkään selkeää päätelmää siitä, että mikä alkomainen tilanne on, vaikka minusta tämä tilanne näyttää melko selvältä olette oikeita siinä, että tämä ö, tuotantoketju kauppakumppanien suuntaan, tätä ei ole, tämä selkeää, mutta tämä ei tietysti voi olla pohjana minkäänlaiselle politiikan suositukselle. Toivottavasti maan koko ei haittaa ja toivottavasti Alankomaita todellakin tutkitaan sellaisessa mielessä, kun sitä pitäisi tutkia ja er, etsitään eurooppaisia ratkaisuja. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin me pyrimme toteuttamaan nyt paljon yhtenäisempää lähestymistapaa. Tämä on siis tämä globaali lähestymistapa. Eli me katsomme uudistuksia, niiden kustannuksia, itse epätasapainoja ja edistystä, jota on tullut euroalueella. Me käsittelemme myös lähentymistä. Olemme ensimmäistä kertaa antaneet vuonna, viime vuoden syksyllä euroa, koko euroalta koskevan suosituksen ja olemme tätä euroalueen lähestymistavaa parantaneet. Ja sitten äh, toisesta kysymyksestä, tänne aikataulusta. Mm, oikeastaan kysyitte, missä vaiheessa me olemme, sillä työmarkkinoilla on tehty uudistuksia, ei nyt joka paikassa tekemistä riittää, mutta kysyitte, että pitäisikö keksiä uusi sykli uudistuksille, pitäisikö katsoa julkisia kuluja, koulutusta muun muassa. Toivon kuitenkin, että me tulemme sellaisen vaiheeseen, jossa jätämme kriisin taaksemme. Olemme tehneet ne uudistukset, joita kriisin ensimmäiset shokit vaativat. Me voimme sanoa, että Alankomaissa itse asiassa oli kyllä hyvin suuri vaihtotaseen ylijäämä, sen voidaan sanoa. Kiitos Niedermayer. Kiitos. Pari kysymystä, mutta esittäisin erään ajatuksen. Minusta tuntuu siltä, että Euroopassa talousongelmat ovat tällä hetkellä pienempiä kuin poliittiset, enkä tiedä, onko tämä hyvä asia. No, kun puhutaan finanssipoliittisesta kestävyydestä, meidän on katsottava lyhyen aikavälin toimia. Jos politiikka ei toimi lyhyellä aikavälillä, se ei toimi jatkossa. Eikä myöskään toisinpäin, siis jos kestävä politiikka toimii nyt, niin se ei välttämättä toimi jatkossa. Pitäisi arvioida ikääntymisen, terveyskustannuksiin liittyvät kustannukset. monilla mailla on näihin kysymyksiin liittyviä vakavia ongelmia lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Sitten toinen kysymykseni on myönteisempi. Komissio laatii veronkeruusta kunnianhimoisia suunnitelmia 10 miljardien arvosta. Voitaisiin varoja, veroja kerätä, mikäli järjestelmä toimisi paremmin miten voidaan arvioida tulevaa verotuksesta kestävyyttä. Uh, okay. uh, thank you uh, for those uh, questions. Kiitoksia oikein paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin tästä valtiontalouden kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Aivan kuten tiedätte, tämä on yksi vuosittaisen kasvututkimuksen prioriteetteista. Ja todellakin julkinen velka ja myöskin alijäämän tasot, molemmat ovat laskusuunnassa, joten julkisen velan odotetaan alentua 90 prosenttiin PKTstä ja alijäämän odotetaan olevan noin 2,2 prosenttia PKTstä keskimäärin. Ja sen pitäisi vähentyä siitäkin vielä alemmaksi. Eli todellakin sekä velka että alijäämä ovat alamäessä, menossa alakaan päin. Tietysti on vielä sellaisia maita, joilla on hyvin suuret liialliset alijäämät ja niiden maiden pitää jatkaa töitänsä. Ja sitten on myös sellaisia maita, joilla on hyvin korkea julkinen velka ja niitä pitää päästä supistamaan. Mutta yleisesti kyllä eteenpäin mennään ja samalla pyrimme tai saamme pidettyä tämän yleisen valtiotalouden vakauden yllä, kun taloustilannekin no, paranee. Ja sitten mainitsitte tämän eläkejärjestelmän kysymyksen, ja kun todellakin keskustellaan valtiontalouden kestävyydestä, kestävää kasvuahan ei saada aikaiseksi, jos ei valtiontalous ole kasvalla pohjalla. Eläkejärjestelmät ja pitkän aikavälin vakaus eläke- ja sosiaalijärjestelmissä on todellakin yksi eh, suurimmista huoleista, kun ajatellaan, että väestö ikääntyy koko ajan. Ja tätä huolenaihetta käsitellään monissa maissa tällä hetkellä eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. No sitten niistä aloitteista, joilla pyritään parantamaan verokeruuta. Todellakin Euroopan komissio työskentelee hyvin tiiviisti ja se tekee ehdotuksia verotuksen avoimuudesta ja myöskin verohallintojen avoimuudesta. Ja se esittää ehdotuksia sitä, miten voitaisiin välttää tällaista kaikenlaista etuuksien siirtoa. Ja me pyrimme laatimaan toimintasuunnitelman, jolla puututaan ALV-petoksiin myöskin. Ja näiden toimien avulla, jos ne saadaan kunnolla täytäntöönpantua, saamme parannettua myöskin jäsenvaltioiden julkista talouden tilaa. Tietysti käsit- tätä asiaa käsitellään hyvin varovaisesti Ja katsotaan asioita sitten, kun päästään siihen vaiheeseen. Ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöpäätösten ja sopimusten mukaisesti katsotaan, kuinka paljon valtion talouden vakautta ja kestävyyttä on saatu parannettua. Kiitoksia. Speaker Kiitos vielä lopuksi Pervans Perez. Kiitos puheenjohtaja. Kun olen viimeinen puhuja, niin haluaisin kaksi kohtaisen kysymyksen esittää. Euroopan parlamentti on osallistunut tähän tämän makrotalouden epätasapainomenettelyn luomiseen ja menettelyiden luomisessa oli yksi seikka, jossa mentiin pidemmälle ja joka johti siihen, että tutkitaan budjetteja ja tutkittiin myös ylijäämiä, liäsen ylijäämiä ja alijäämiä. Mitä sanoisitte nyt tästä koko menettelystä? Mit, mitä hyötyä siitä on? Mitä asioita sillä voidaan käsitellä ja mitä ei verrattuna liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn? tällä kert- tänä vuonna nyt ennen kaikkea, että ensimmäistä kertaa ollaan keskitetty euroalueeseen. Miten nämä, tämä euroaluesuositus nyt toteutetaan ja, ja miten äh, otatte huomioon nämä opit, jotka on, on tästä menettelystä saatu, kun tehdään maakohtaisia suosituksia julkisissa kuluissa on tarpeen tarpeen katsella rakenteellisia ongelmia ja sitä, mitä hyötyä juuri nämä rakenneuudistukset voisivat tuoda. Euh, no mitä tulee näihin makrotalouden epätasapainoja koskevan menettelyn hyötyyn? No sanoisin kolme asiaa tässä yhteydessä. Ensinnäkin tämä on oikea, ainoa tapa, jolla voimme puhua velasta, julkisesta velasta ja myöskin yksityisestä velasta. Ja sitten tämä on myöskin erittäin korvaamaton väline, jolla voidaan puhua myöskin valtioiden suhteellisesta kilpailuasemasta. Ja sitten kolmanneksi, tämä on ainutlaatuinen tilanne puhua näistä menestystekijöistä. Eli tämä on tällainen väline, jota voimme hyödyntää. hyödyntää. Pitää kuitenkin välttää esimerkiksi sitä, että mennään tähän palkkakysymyksiin. Tämä on erittäin tärkeää, kun eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa pystymme vielä viilaamaan tätä omaa diagnostiikkaamme ja tilannearvioitamme. Mutta tietysti tässä on hyvä kysymys, eli onko tämä teidän lähestymistapanne tarpeeksi tehokas ja tarpeeksi tarkka? No, meillä tietysti tarkoituksena on toimia niin, että tästä saadaan hyötyä ja me olemme saaneet viime vuosina tehtyä tähän paljon parannuksia. Erityisesti on otettu nämä euroalueen suositukset tähän mukaan ja e, olemme pystyneet täsmentämään tätä strategisemmaksi ja yleisemmäksi ja näin tältä välinettä pystytään hyödyntämään. Ja kansalliset viranomaiset voivat tämän hyväksyä. Näin tästä on saatu tehokkaampi ja tärkeämpi, ja näin pitääkin olla, koska tämä tapahtuu hyvin korkealla tasolla tämä e, epätasapainoja koskevat ne menettelyt. Kiitoksia. Tämä taloudellinen vuoropuhelu ja näkemysten vaihto oli erittäin hyödyllistä ja hedelmällistä. Haluaisin kiittää komission jäseniä siitä, että he tulivat tänne keskustelemaan rahoitustukityöryhmässä ja valiokuntamme kokoukseen nyt vaihdan tässä puheenjohtajaa. Sander Lewis käsittelee seuraavat asiat. So good evening colleagues. Apparently we have some... No niin, hyvät kollegat, muutama ilmoitus. No, josta en vielä tiedäkään mitään. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden kokouksesta 22.3. Ensinnäkin talouden hallinnoinnista sovittiin pitää tämä, tämän iltainen ylimääräinen kokous komission jäsenten kanssa. Ekonin ja budjettivaliokunnan yhteiseksi kokoukseksi päätettiin myös pyytää paikalle 11.7. valtiovarainministereitä. Sitten toiseksi vetomuksista ja päätöslausumaluonnosehdotuksista koordinaattorit päättivät hoitaa nämä asiat kirjallisessa menettelyssä, eikä määräaikaan mennessä torstaihin 7.4. mennessä tullut vastalauseita, joita molemmat asiat käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Sen kolmanneksi kuuleminen Kiinasta. Päätettiin muuttaa tulevan kuulemisen otsikkoa ja otsikko kuuluu seuraavasti makro taloudellinen, finanssipoliittinen ja rahapoliittinen kehitys Kiinassa. Tässä haluttiin katsoa siis myös rahapoliittista vaikutusta. Neljäs ilmoitus liittyy sopimukseen, johon päästiin siitä, että käydään keskustelua komission sen Hillin kanssa yhteisessä kokouksessa Jurin kanssa 24. ja takse valiokuntakin on kutsuttu paikalle. Ja tilaisuudessa käsitellään julkisia CBCR. Päätettiin myös järjestää kokous Rova Nyhin ja komission kanssa. Tämä on jatkoa pankkiunionin vuosikertomukselle 2015. Katsotaan myös valtion tukikysymyksiä. Ja sitten EKn valiokunnasta EFFD ryhmä on ilmoittanut kokoonpanonsa muuttuvan EKn valiokunnassa. Uusi ja vanha kollega tulee olemaan Beatrice von Storch. Hän korvaa Diane Jamesin täysjäsenenä. Diane Jamesista tulee varajäsen. Kuten tiedätte, Beatrix von Storch ei enää kuulu ESR-ryhmään, vaan EFDD-ryhmään. Tästä pääsemmekin tule, seuraavan esityslistan kohtaan – Bajen säännöt sisämarkkinoiden toimintaa suoraan haittavien veronkiertojen torjumiseksi. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että komissiolta on saatu tällainen viesti. Se on johtanut meidän työhömme ja haluamme kunnianhimoisia suosituksia, haluamme lisää läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Komission jäsen Moskovic haluaa puhua, puuttua moni kansallisten yritysten veronkiertoon ja kuten näemme Panama-paperit asiassa. Tällä asialla on kiire. Me tiedämme OECDn tutkimuksesta, että 100-140 miljardia dollaria joka vuosi menee verokierron takia hukkaan. Tämä on valtava menetys, ähm, valtava menetys äh, valtioille. Äh, nämä äh, rahat voitaisiin laittaa työllisyyden edistämiseen, köyhyyden torjumiseen ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittämiseen. Olen vakuuttunut, että jos haluamme taata sisämarkkinoiden toiminnan ja pääomamarkkinaunionin toiminnan, meidän pitäisi koordinoida verojärjestelmiä paremmin, jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet. Tämä mietintö puuttuu siihen, että yhtiöiden pitäisi maksaa verot siellä, missä ne tuottavat voittoa. Me haluamme tarkan määritelmän siitä, missä monikansallinen yritys on sijoittautuneena. Muut monikansalliset yritykset yleensä siir- tai usein siirtävät voittojaan veroparatiiseen maksamatta yhtään, maksamatta yhtään veroa. Yhtiön ei pitäisi saada käyttää konsernin sisäisiä siirtoja välttääkseen veroja. Tätä tehdään nykyään hyvin usein me haluaisimme myös mustan listan, kaikkien jäsenvaltioiden mustan listan veroparatiiseista, jotka käyttävät tällaista, tällaisia verosääntöjä. Me haluaisimme komissiolta tiukempia toimia veron kiertojen, kiertojen vastaan – Yhtiöt käyttävät usein myös patentteja vähentääkseen voitojaan keinotekoisesti. Tämä taas vahingoittaa yrityksiä, jotka todella innovoivat tai maita, joissa ollaan innovatiivisia. Entä sitten tämä switch over-lauseke? Tarvittaisiin vero aste, joka olisi oikeudenmukainen kaikissa jäsenvaltioissa. Näin jäsenvaltiot voisivat toteuttaa kaikki samaa verotustasoa ja tämä välttäisi epäoikeudenmukaisen kilpailun. Komissio ei ole vielä tehnyt tästä yhteisestä yhdistetä yhtiöveropohjasta ehdotusta, lainsäädäntöehdotusta. Kuitenkin yhtiöt voisivat näin konsolidoida voitot ja tappiot yhdessä, yhden asiantepisteen kautta. Kaikki nämä toivet, toimet voisivat auttaa, mutta monikansallisilla yrityksillä on paljon loppaus, loppausta. Me olemme nähneet takse yksi mietinnössä, että parlamenttina me voisimme saada jotakin aikaiseksi, joten haluaisin, että olemme kunnianhimoisia ja välttäisimme egoismia ja toivon, että suuri enemmistö tulee tämän mietintäksien taakse. Kiitos. Kiitos esittelijä. Seuraavaksi Niitämä ja EPP-ryhmästä. Kiitoksia. Pyrin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin on erittäin hienoa, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen, se on erittäin hyvä ja tehokas eh- ehdotus. Mutta kuitenkin, aivan kuten monen kertaan sanottu, minun mielestäni tämä on toiseksi paras vaihtoehto. Minusta vaikuttaa siltä, että Euroopan unionin yhtenäismarkkinoilla paras tapa pureutua tähän olisi CCCTB. Ja tästä varmasti puhutaan pian. Tämä on siis toiseksi paras mm, ehdotus, mutta melko hyvä ja järkevä kuitenkin. Varjoesittelijänä pyrin katsomaan, että olisiko tässä tilaa tehdä jotakin parannuksia jossakin tietyissä kohdissa erityisesti. Ja mietintöluonnos voisi olla hyvä pohja keskustelulle. No, voitaisiin ajatella, että tässä otettaisiin myös muita elementtejä, esimerkiksi määritelmä, veropohjan rapautumisen määritelmä ja sitten nämä hybridiratkaisut myöskin. Tämä on kuitenkin vain lausunto, eli tässä pitäisi kuitenkin keskittyä hyvin perusteltuihin funktionaalisiin ehdotuksiin, koska näin voimme olla uskottavia ja todella vaikuttaa neuvoston päätökseen. Kiitos. ECRn puolesta itse olen varjoesittelijänä. Puhun nyt hollantia ja vaihdan hattua. Kiitos esittelijälle. Me haluamme tehdä yhteistyötä estääksemme aggressiivista verosuunnittelua. Tämä on entistä enemmän poliittinen prioriteetti. Tästä olemme ryhmässämme vakuuttuneita ja puolueessamme Olemme tehneet merkittävää työtä, jotta tässä voitaisiin määritellä maailmanlaajuiset säännöt niin, että veropohjan rapautumista voidaan estää ja voiton menetyksiä samoin. Tämä vaikuttaa merkittävästi sisämarkkinoihin ja on hienoa, että jäsenvaltiot ovat luvanneet lähteä toimiin BEPS-asiassa. Putin myös muustakin kuin BEPS-loppuehdotuksesta, eli veropohjan rapautumisesta ja voiton siirroista. Tässä haluttiin mennä myös pidemmälle. Haluttiin sopia pidemmälle menevistä toimista kuin mitä kansainvälisesti on sovittu. Me haluamme hyvin tiukasti puuttua tähän Panama-skandaalin ja veronkiertoon, mutta meillä on oltava kuitenkin avoimin mielin ja realistisesti. Me kävimme juuri taloudellista vuoropuhelua komission jäsenten kanssa. Kasvu on matalaa, työttömyys korkea ja monilla jäsenvaltioilla on kilpailukykyyn liittyviä ongelmia. Ja nyt on pohdittava sitä, miten voimme tukea jäsenvaltioita ja ennen kaikkea, miten voimme taata sen, että saamme mahdollisimman paljon investointeja EU-hun. Toimin varjoesittelijänä Junckerin investointisuunnitelma tekstissä. Ja tämä todella on pääkysymys, miten Eurooppaan saadaan entistä enemmän investointeja. Pelkään, että tällaiset pidemmälle menevät toimenpiteet saattavat vaikuttaa päinvastaisesti, siis saattavat, koska näyttää siltä, että muu maailma ei ole valmis lähtemään kanssamme saman suuntaan. Voi käydä niin, että ammumme tässä oman jalkaamme. Tämä ei ole mikään teoreettinen keskustelu, vaan tässä puhutaan työpaikoista, investoinneista, lapsiperheiden toimeentulosta. veronkierto ja veropetokset ovat hirvittävä asia. Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa asioiden todellinen tila. Me puhumme vaikutusten arvioinnista jatkuvasti, mutta tätä asiaa ei ole käsitelty vaikutusten arvioinnissa. Ja jos sitä jossakin tarvitaan, niin juuri tässä asiassa – Komissio on sitä mieltä, että vaikutusten arviointia ei tarvita. He katsovat BEPS-toimintasuunnitelmaa ja OECDn linjauksia. Mutta tässä puhutaan nyt sellaisista toimenpiteistä, joita ei ole mukana BEPS-toimintasuunnitelmassa. Ja jos näin on, niin silloinhan vaikutusten arviointi olisi paikallaan. Ja se, mikä minua häiritsee eniten, ja toivottavasti tässä nyt ei piile taustalla mitään kätkettyä. Voihan käydä niin, että tässä isommat jäsenvaltiot, voimakkaammat jäsenvaltiot lähtevät jyräämään pienempiä. Tällaiset pidemmällä menevät toimenpiteet voisivat vaikuttaa kielteisesti sosiaalisella tasolla. Esimerkiksi korkotasojen rajoittaminen saattaisi vääristää sisämarkkinoita erityisesti EUn laitamilla heikommissa talouksissa. Ne maat joutuisivat heikompaan asemaan kuin sellaiset maat, joissa korkotaso on matalammalla. Veropohja saattaa siirtyä Portugalin kaltaisista maista vahvempiin maihin, kuten Saksaan, ja tämä vain lisäisi ongelmia. Olemme puhuneet siitä, miten Euroopan taloudet voivat kasvaa paremmin yhteen, mutta tässä kävisi täysin päin vastoin. Vahvat vahvistuisivat, heikot heikkenisivät entisestään. Joten toistan vielä, että todella pontavasti vastusta veronkiertoa, veropetoksia, verovälttelyä ja kannatan sitä, mitä OECDssä on sovittu, mutta meidän pitää kuitenkin pitää kiinni sosiaalisista kysy- kysymyksistä. Nyt sitten ECRstä Jambon. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut ja kiitokset esittelijälle hänen äidinkielä, vaikka hän, on, hän onkin belgialainen, mutta kuitenkin käytän omaa kieltäni tässä. Haluan kiittää todellakin hänestä, häntä. Ja kiitän myös tulkkeja omasta, omasta kärsivällisyydestä. Puhun nyt espanjaksi, joka on minun äidinkielelle. No, näinä illan tunteina puhun nyt hyvin lyhyesti, vaikka puhunkin suurista asioista. Meistä, meitä miellyttää se työ, mitä esittelijä tässä on tehty. Ja minun ryhmässäni pyrimme takaamaan sen, että tässä pysytään tasapainossa, että voidaan mennä pidemmälle joissakin asioissa, pidemmälle kuin OECD, ilman että kuitenkaan vaarannetaan eurooppalaista taloutta tai sen kykyä luoda hyvää, hyviä kauppasuhteita ja työpaikkoja. Minun ryhmässäni kuitenkin olen sitä mieltä, että esittelijä voisi mennä mahdollisimman pitkälle näissä vaatimuksissa ja pidemmälle siis kuin mitä OECD esittää. Tässä on jotakin teknisiä ajatuksia. Miksi 10 prosenttia, miksi 30 prosenttia? Tässä päästään melko lähelle, mutta olisi kuitenkin hyvä, jos esittelijä tulevissa keskusteluissa voisi jotenkin perustaa näitä teknisiä termejä konkreettisemmin, mitä hän käyttää, koska tässä puhutaan 30 prosenttia, ja 15 prosenttia. Tämä on ihan tämmöinen tekninen asia, mutta täällä mehän olemme parlamentin edustajia, ja meidän pitää toimia tietyllä tavalla. Komissio ja neuvosto ovat eri asioita. Meidän pitää toimia politiikasta ja tietysti ja tietysti pitää edustaa myöskin kansalaisia. Mehän edustamme suoraa demokratiaa. Eli me emme voi eh, mitenkään eristäytyä nykyisestä poliittisesta realiteetista, joka, jota elämme. Ja Panama, eh, vuodon jälkeen tulee uusi vuoto ja uusi vuoto ja uusi vuoto, ja näitä tulee vain nopeammin esille näitä vuotoja. Ja ihmiset kyllä mm, pohtivat, että eiköhän tämä meidän järjestelmä ole jotenkin epämoraalinen, eh, kun tällaista tapahtuu. Ja meidän ryhmämme antaa täysin tukensa siihen, että nyt pureudutaan näihin ihan perustavanlaatuisiin asioihin, nämä eivät enää mitään teknisiä yksityiskohtia. Meillä on olemassa tiettyjä veroparatiiseja Euroopassa. Ihan konkreettisesti Espanjassa on rajoilla kaksi. Ja Monaco ei ole eh, kovinkaan kaukana myöskään. Meillä on Andorra ja Gibraltar. Ja meidän pitää ottaa huomioon nämä asiat. Nämä ovat tietysti vaikeita asioita, haastavia asioita, mutta pitää kuitenkin miettiä kaikkia näitä kahdenvälisiä sopimuksia, joita kaikilla mailla on, joita on vuosien ajan sol, so, solmittu ja jotka usein itse asiassa ovat tällaisia aukkoja, porsaan reikiä, joita voidaan hyväksikäyttää. Eli meillä pitää olla todella eurooppalainen lähestymistapa näin veroparatiiseihin. Ja tietysti pitää eh, käyttää aikaa siihen, että lainsäädäntöä sopeutetaan, että saamme yhden, yhden yhtenäisen sopimuksen näistä asioista. Eli meidän pitää todella puhu, toimia reilusti ja pitää suojella niitä maita, jotka ovat heikommassa asemassa. Ja nämä vähemmän heikossa asemassa maat eivät välttämättä näistä, tästä aina pidä. Ja meidän pitää olla järkeviä ja kunnianhimoisia. Eli eurooppalaista kilpailukykyjärjestelmää ei saa rikkoa, mutta me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, pitää painottaa enemmän Eurooppaa mutta kuitenkin tässä voi moraalisuus unohtua matkan varrella. Eli pitää ajatella koko eh, talouspoliittisen järjestelmän eh, moraalisuutta ja pohjaa. Tämä on sellainen asia, johon pitää puuttua. Jos esittelen tähän suuntaan menee, niin minun ryhmäni antaa täysin tukensa sille. Eh, Kiitos. GUE ryhmästä Masi. Uh, thank you, first of all. <clears throat> Kiitos ja ensinnäkin onnittelut esittelijälle tästä hyvin kattavasta ehdotuksesta. En nyt tässä halua liikaa puhua Panama-papereista, eh, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että todellinen skandaali ei ole Mossack Fonsecan toiminta, vaan EU-jäsenvaltioiden puutteet täihin, näihin rikoksiin, muun muassa varahanpesuun ja terrorismin rahoituksen puuttumisessa. Tässä ei ole kyse pelkästään Panamasta, vaan myös yh, ö, Yhdysvalloista, joka, joka, joka ei osallistu vaihtoon. Delawarehan on myös kun veroparatiisi, myös oma ö, jäsenvaltioiden Saksa – on ollut, ollut Tax Justice networking kritiikin kohteena, sillä Saksassa ei ole tehokkaita sääntöjä rahanpesua vastaan. Mitä tulee veropetoksiin ja veron kiertoon ja veron välttelyyn, niihin puuttuminen on itse asiassa paras tapa edistää investointeja EU-ssa, sillä näitä varoja me tarvitsemme esittelijä on parantanut komission ehdotusta, joten voimme monia elementtejä tässä mietinnössä tukea. Me arvostamme myös tätä korko, korkojen vähennyskelpoisuuden madaltamista 30 10 prosenttiin. Me tuemme myös sitä, että Ähm, switchover-säännöt tehtäisiin tehokkaammiksi. Tällä hetkellä raja on 40 prosentissa, siihen ehdotetaan 25 prosenttia ja, ja tätä pitäisi siis koko EUn sisäisesti myös, äm, myös toteuttaa. Ja lisäksi on hienoa, että konsernin sisäiset Tavarasiirrot on myös otettu huomioon, ei pelkästään palvelut. Voidaan äh, tällainenkin voittojen siirto konsernin sisäisesti pitäisi ottaa huomioon. Kolmansien maiden kohtelu on myös tärkeä kysymys. On kuitenkin muutama kohta, johon haluaisimme parannusta. Olemme skeptisiä patenttiboksijärjestelmän käsittelyssä. Tämän ei ole todettu edistävän tutkimusta ja kehitystä. Ja myös Saksassa on näin todettu työryhmissä. investointien vähennyskelpoisuus olisi tehokkaampi tapa ja se, sillä olisi vähemmän sivuvaikutuksia. Pitäisi myös CFC-sääntöihin suhtautua kokonaisvaltaisemmin. Eli pitäisi puuttua siis tytäryhtiöiden verotuks, verotuksen eri tasoilla. Kiitos vielä Madame Jolie Vihreistä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Haluan myöskin kiittää esittelijä tästä mietintöehdotuksesta. Tämä on oikein hyvä ehdotus ja se kyllä parantaa monissakin kohdassa Euroopan komission ehdotusta. Kiitoksia myöskin siitä, että hän ottaa tällaisen inklusiivisen lähtökohdan. On hienoa, Olemme pystyneet keskustelemaan jo usean viikon ajan tästä kysymyksestä, joten me vihreät tuemme e, suurinta osaa muutosehdotuksista, erityisesti e, mitä tulee tähän kiinteän pysyvän toimipaikan määritelmään. Ja myöskin tuemme Pajeen e, valintaa ottaa tämä 10 prosentin arvo. Mutta olisi hyvä kuitenkin ottaa huomioon sen, että tietyt interryhmät joutuvat manipuloinnin kohteeksi usein, ja haluaisimme, että ei, ole, ei olisi vakuutusmaailmassa minkälaisia poikkeuksia tai e, ää, oikeuksia, etu, eri oikeuksia. Ja myöskin tämä patenttiboksijärjestelmä on hyvä ottaa tähän. Komission pitäisi esittää ehdotus tämän pohjalta ja meidän pitäisi päästä yhteispäätösmenettelyyn. Komissio on jo tunnustanut, että sen oma ehdotus ei todella ole pystynyt edistämään investointeja tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta, joten 2020 vuoteen mennessä pitäisi saada kunnollisen, kunnolla nämä pyörät rullaamaan. Ja Kiitoksia kaikista keskusteluista meidän varjoesittelijöiden kokouksessa ja toivottavasti samassa hengessä saadaan tämä vietyä eteenpäin vielä. Kiitos. Nyt vielä tämän mietinnön aikataulu. Tarkistusten jättämisen määräaika on 15.4. kello 12 keskipäivällä. Tarkistuksia käsitellään 23.5. ja Ekon äänestys on sitten 24.5 ja täysistuntoäänestys olisi kesäkuun ykkösistunnossa tänä vuonna kesällä. Jos esittelijä haluaa pitää loppupuheenvuoron, se on nyt mahdollista. Haluaisin vain sanoa, että jatkan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. um, no niin, tässä olivatkin viimeiset sanat. Nyt kokous päättyy, eli muita asioita ole. Hyvää illanjatkoa.